Uh, dear members, uh... Hyvät jäsenet, hyvät vieraat, minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi kuulemiseen Unkarin ihmisoikeustilanteesta. Hetken kuluttua otamme työjärjestyspuheenvuoron, jos saan sanoa muutaman sanan näin alustukseksi, josta tämä teille sopii. Hyvät jäsenet, hyvät puhujat, minulla on ilo toimittaa teidät kuulemistilaisuuteen Unkarin ihmisoikeustilannesta. Muistakaa, että Tanskan, Kreikan ja Kroatian tulkkausta valitettavasti ei ole kokouksessa saatavilla. Olemme myös tietoisia siitä, että äh, kokous webstriimataan. Sitä voi kuunnella internetin kautta. Viime vuoden lokakuussa puheenjohtajakokous päätti toimittaa aiheen käsiteltäväksi live-valiokuntaan alustavia keskusteluja varten ja pyysi, että puheenjohtaja varmistaa sen, että asia seurataan meidän valiokunnassamme. Koordinaattorit poliittisista ryhmistä Libessä päättivät, että järjestämme julkisen kuulemistilaisuuden. Kuuntelemme asiantuntijoita, jotta saamme heidän näkemyksensä tilanteesta. Tämä olisi asianmukaisin tapa edetä. Minun tietooni tuotiin sellaisia asioita, jotka liittyvät kansalaisjärjestöihin, Norja-rahastoon, säätiön ja lehdistön ja tiedotusvälineiden vapauteen. Meillä on mahdollisuus keskustella näistä ja muista asiaan liittyvistä aiheista. Täytyy myös ilmoittaa, että meillä on muutosohjelmassa ensimmäinen puhuja Thomas Rich, joka on kansalaisunionin edustaja. Hän ei valitettavasti ole tänään paikalla. Haluaisin myös korostaa sitä, että puhujalista on sovittu kaikkien Liben koordinaattoreiden kesken. Haluan Annan puheenvuoron puhujille kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen avaamme keskustelun. Edustaja Holmajer, EPTn koordinaattorilla, hänellä olisi työjärjestyspuheenvuoro. Edustaja Holmajer, olkaa hyvä. Haluaisin pyytää työjärjestyspuheenvuoron, koska tämän kuulemistilaisuuden yhteydessä tässä näin kutsuissa erityisen ongelman, ja tässä rikotaan myös EPP-läisten ja ECV-läisten oikeuksia Näen, että vielä on, saimme muutama päivä sitten tietoon, että herra Fritz ei halunnut tulla, koska, koska hän oli estynyt. Ei sen takia, että hän olisi ollut estynyt, koska, vaan siitä syystä, että hänen piti tätä kuulemistilaisuutta täysin epätasapainoisena, kun ajatellaan sitä että osallistumista. Hän olisi toivonut, että olisi saatu muitakin äh, äh, kansalaisjärjestöjä mukaan, jotka oli alun tarkoitus kutsua. Ja tämä kuitenkin tämän instituutin edustajan äh, pääsy tänne rakennukseen estettiin. Äh, Geuen, Vihreiden ja ALDE ja SNDn toimesta ei tullut mitään muutoksia äh, koordinaattorien alkuperäisiin päätökseen ja koordinaattorit eivät eilen pystyneet keskustelemaan minun kanssani asiasta. Minusta tämä on sietämätön tapa järjestää kuulemistilaisuus yks, yksipuolisella tavalla. Ja toinenkin ongelma liittyy tähän kuulemiseen. Tällä hetkellä on meneillään tuomioistuinkäsittelyjä Unkarissa niiden järjestöjen osalta, jotka oli kutsuttu. Tämä tarkoittaa näin ollen, että me olemme tällä hetkellä oikeusmenettelyn, puuttumassa oikeusmenettelyyn, joka on äärimmäisen epätavallista ja eikä sitä normaalisti tehdäkään semminkin, kun täytyy sanoa, että riippumatta siitä, miten poliittisia ne ovat äh, tuomioistuimet Unkarissa, sujuuko siellä kaikki hyvin, vai Tsekissä vai Sloveniassa, mutta kuitenkin Unkarin oikeudenasteet ovat normaaleja oikeusasteita. Tässä tapau- tästä syystä EPPn kannalta on vaikea semminkin, kun koordinaattorit kieltäytyvät keskusteluista. Eilen ei tullut mitään palautetta, vaikkakin pyysimme sitä. Jos puhutaan demokratiasta, niin silloin pitäisi noudattaa sitä myös parlamentin sisällä. Ja tämä on sellaista puheenjohtaja, että haluaisin nyt koordinoit, muiden poliittisten ryhmien koordinoittajilta kuulla, että tulevaisuudessa noudatetaan työjärjestöstä. EPP ja ECR on oikeus kolmeen henkilöön, jotka eivät nyt sitten jota ei voida vajentaa keskusteluissa. Tämä ilman, jos me haluamme demokraattiset säännöt ja niitä myös vaadimme, niin kyllähän niitä täytyy noudattaa täälläkin. Ei nyt voida hyväksyä sitä, että tällainen tutkimuslaistos ei saa oikeutta päästä tähän rakennukseen. Ja siitä syystä ei pysty puhumaan meidän kanssa. Meidän täytyy avoimesti sanoa, että tämä on aika häpeämätön juttu. Ja siitä syystä nyt haluaisin palautetta muilta koordinaattorit muussa tapauksessa EPP tulee poistumaan tästä, rakenn- tästä salista. Thank you, Mrs. Holmeyer. Kiitos edustaja ja Käsitykseni tästä on, että oli hyvin selvää, kun totesin, että puhujalistasta on sovittu kaikki Liben koordinaattoreiden keksin. Kaik- kaikki koordinaattorit olivat sopineet puhujalistasta. Demokraattisen päätöksen teimme Kyse oli siis siitä, että sopimus puhujalistasta tehtiin. EPP ei ole tyytyväinen tilanteeseen sellaisena kuin se on. Ja ilmoittaa nyt, että ei aio osallistua. Ennen toista työjärjestyspuheenvuoroa selittäisin tämän ensin. Aion vastata EPPn työjärjestyspuheenvuoroon ensin. Olkaapas kärsivällisiä. I'm just responding to your point of order. Tämä siis työjärjestyspuheenvuoron. Tältä pohjalta EPPllä on täysi oikeus olla osallistumatta kuulemiseen. Demokraattinen päätös kaikkien koordinaattoreiden kesken, niin kuin muistatte, tehtiin aivan selkeästi ja tältä pohjalta kuuleminen voi jatkua. Demokraattinen päätös tehtiin. Voinko vastata tähän työjärjestyspuheenvuoroon? Olkaa nyt kärsivällisiä. Jos avaamme keskustelun kaikkien koordinaattoreiden kesken, niin sitten toistetaan koordinaattoreiden päätös, joka jo tehtiin. Me teimme demokraattisen päätöksen koordinaattoreiden kesken. Nyt ehdotan, että EPP tekee niin kuin se parhaaksi katsoo. Jos ei halua osallistua, niin sitten se ei osallistu. Se on aivan hyväksyttävää. Mutta demokraattinen päätös tehtiin kaikkien koordinaattoreiden kesken edetä tällä tavalla – ja näin ollen konferenssi järjestetään. EPP mainitsi myös ECR. On aivan hyväksyttävä, jos myös ECR päättää olla osallistumatta. Okay. Selvä. Voitteko odottaa pienen hetken, Kirkhope? Lopetan tämän puheenvuoron. Tältä pohjalta konferenssi voi siis edetä, jatkua. Jos muut kollegat haluavat esittää muita työjärjestyspuheenvuoroja, se sopii, mutta päätös jonka teen puheenjohtajana, on se, että konferenssi jatkuu LIBE-koordinaattoreiden päätöksen pohjalta. Silloin sovimme, että kaikkien poliittisten ryhmien päätös on, että konferenssi järjestetään. Ihmisten pitää ymmärtää, että päätös oli tällainen. Voitte esittää työjärjestyspuheenvuoroja, mutta tämä oli kuitenkin päätös. Kirkhope, olkaa hyvä, työjärjestyspuheenvuoro ja sitten Cecilia haluaisin... Restrict your point of order to... Työjärjestyspuheenvuoroihin voi käyttää yksi, yhden minuutin. Okay. I... Kyseessä on juridinen asia. Haluan... Point of order to be... Työjärjestyspuheenvuorojen pitää olla järjestyksessä. Point of order. Meidät on tässä nyt mainittu ja haluaisin vain tehdä äh, tuoda mielipiteeni julki juridista näkökulmasta. Tämä keskustelu sinällään ei minua kiinnosta. Olen tietoinen siitä, että tämä toinen kohta, josta Rova Holmajer mainitsi juridisista menettelyistä, jotka tällä hetkellä ovat käynnissä ja jossa osallisina ovat osa kutsuvieraista. En itse tiedä tästä mitään, mutta minua hieman ahdistaa se, että tässä ehkä on lain halveksunnasta kysymys ja ehkä jonkinlaisesta ennakkoasenteesta. Jos nyt otamme huomioon sen, että kyseessä on julkinen kuuleminen ja kaikki tieto, todistusaineisto, on saatavilla ei ainoastaan yleisölle, vaan myöskin sitten mahdollisissa oikeudenkäynnissä. Ja te ja me omana juridisen taustamme perusteella molemmat tiedämme, että näissä olosuhteissa täytyy toimia hyvin varovaisesti ja tämä huolestuttaa minua. Haluaisin tähän täsmennyksiä, koska minä en halua vaikuttaa millään muotoa minkäänlaisiin juridisiin menettelyihin, jotka ehkä jossakin ovat käynnissä. Tämä on ainoa pointti, jonka haluan tässä tehdä. Thank you for that. Selvä. Kiitos tästä työjärjestyspuheenvuorosta. Mielelläni sen tältä pohjalta kuulemiseen. Seuraava työjärjestyspuheenvuoro. Mieluusti minuutissa, Cecilia. Chairman, you have made it very clear. I would... Puheenjohtaja, teitte tämän hyvän selväksi. En aio toistaa sitä. Ainoa, minkä haluaisin tehdä, on pahoitella sitä, että hyvin lyhyellä varoitusajalla, varoitusajalla yksi kutsutuista kansalaisjärjestöistä päätti luopua tästä. Se oli eilen. Nyt EPP halusi korvata tämän yhden kansalaisjärjestön kahdella eri kansalaisjärjestöllä. Totta kai me olemme tehneet jo päätöksen koordinaattoreiden kesken ja yksimielisesti mukaan lukien EPP hyvin lyhyellä määräajalla kuitenkin oli mahdotonta ma- sallia tätä, koska se olisi voitu, voitu vaihtaa yhteen kansalaisjärjestöön, mutta ei kahteen. Ja tämä, te, te, tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Minä pahoittelen tätä, että tämä valiokunta ja tämä parlamentti on nyt on ikään kuin lasten leikkipaikka. Tämä on Euroopan parlamentti ja meidän pitäisi toimia, me edetä tämän kuulemistilaisuuden pohjalta suunnitelun mukaisesti. Thank you, Mrs. Wickstrom. Kiitos, Mr. Wikström vielä kolme työllistyspuheenvuoroa. Ne eivät tule yllätyksenä. Ja sitten puhujalista näiden osalta suljetaan. Jurek, Intvelt ja sitten vielä Holmeyer loppu, lopuksi. Hän sai vielä loppusanat. Just, just you go, Mr. Ennen kuin aloitatte, tämä on nyt lopullinen lista työjärjestyspuheenvuoroista. Would you, would you like to also have a point of order? Haluaisitteko vielä erillisen lisäpuheenvuoron? No niin, nyt lista on suljettu työjärjestyspuheenvuorojen osalta. Olkaa hyvä. Eh, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain todeta, että me olemme kokoontuneet puhumaan ihmisoikeuksista Unkarissa, eikä demokratiasta Unkarissa. Tämä on tärkeä ero. Ne, jotka täällä puhuvat, aikovat puhua siitä, josko mal- vallankäyttäjät väärinkäyttävät valtaansa vai ei. Unkarin, hallitus, Unkarin hallituksella on demokraattinen mandaatti ja se on saanut enemmistön vaaleissa taakseen. Siksi haluaisinkin, että vielä kerran otamme vakavasti Rova Holmairin varaumat. Olen tässä solidaarinen, jos me puhumme jostakin maasta, niin sitten me, silloin meidän ei pitäisi jättää huomiota suor, suurta osaa tämän maan julkista mielipidettä. Kiitoksia. Thank you, thank you for sticking. Kiitos, kiitos, että pidittekin myös aikataulusta. Seuraavaksi Sophie Intveld. Just briefly. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja EPP ja ECR ovat tietenkin aivan oikeassa, kun he sanovat, että meidän täytyy noudattaa asianomaisia menettelyjä parlamentissa ja meidän täytyy varmistaa se, että kaikki äänet pääsevät kuuleviin kuuluviin, mutta minun mielestäni heidän täytyisi olla yhtä kriittisiä silloin, kun tuomareita erotetaan, kun media painostaan jossakin maassa. Toivon mukaan omaksutte saman asenteen ja toivoisin, että EPP olisi näissäkin tilanteissa hieman kriittisempi. No se ei varsinainen työjärjestyspuheenvuoro ollut, edustaja Intselt, ainakaan tiukassa sanan merkityksessä. No, hieman löysää pitää antaa. Holmajerin puheenvuoro tulee viimeisenä työjärjestyspuheenvuorossa ilmeisistä syistä. Lunacek tässä vaiheessa. Toivottavasti se on työjärjestyspuheenvuoro. Thank you. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myös toistaa, että päätöskuulemisesta oli jatkoa aiemmille päätöslauselmille ja keskusteluille, joita olemme parlamentissa käyneet. Niin kuin on jo todettu, kaikkien koordinaattoreiden kesken vallitsi konsensus, mukaan luettuna EPP, niin että kutsumme panelistit paikalle. Totean myös, että ne henkilöt, jotka minun ryhmäni vihreät ja myös tietääkseni KUE halusivat tiettyjä panelisteja, joita ei ole hyväksytty mukaan. Älkää nyt lähtekö tähän vasen versus oikeisto keskusteluun. Meillä vallitsi koordinaattoreiden kesken konsensus. Sanon myös tämän parlamentin varapuhemiehenä, että me kutsumme kuulemiseen tällä tavalla äh, osallistuja. Olen pahoillani siitä, että herra Fritz ei tule paikalle. Hän totesi, että hän ei ole olla paikalla. Olen tästä pahoillani. Olisin pahoillani, jos äh, myös EPP ja ECR lähtisivät salista, koska teimme koordinaattoreiden konsensuspäätöksen. Pitäkää nyt kiinni konsensuksesta. Kiitos. Ja viimeinen työjärjestyspuheenvuoro, yhteenvetoa. Edustaja Holmaja. Minusta on jännittävää, että tällä, tällä esitetään sellaisia kantoja, jotka eivät vastaa totuutta. Ensinnäkään minä en vaatinut tämän kuulemistilaisuuden lopettamista. Minä totesin vain, että kuulemistilaisuus järjestetään, eikä se ole tasapainoinen. Ja tässä viittasin työjärjestyksen. En puhunut koskaan siitä, että meidän pitäisi tämä kuulemistilaisuus pysäyttää. En ole koskaan tästä puhunut. Että että ne edustajat, tai jotka ovat tulleet tänne, että heitä ei kuultaisi. Minä vaan puhuin tästä tasapainoisuudesta tässä kuulemistilaisuudessa, ja täytyy olla eri, eri mieltä Wikströmin kanssa, ei se ollut EPP-vaatimus, se oli, se oli kansallisjärjestöjen vaatimus, jotka, esit, jotka ha, ha, va, äh, halusivat olla tällä kahden, kahden järjestön voimin. Ja silloin minä esitin tämän ö, ö, toivomuksen muille poliittisille ryhmille, että ehkäpä sitten Tämä, on, tämä kirjeen pitäisi olla kaikkien käytössä. Fritz ei, ei ollut estynyt, vaan, vaan siinä sanotaan, että hän ei tule, koska kuulemistilaisuus ei ole tasapainoinen, sanoi Fritz. Ja tähän minä viittasin. Tämä ei ole mikään syy lähteä esittämään epäilyjä EPPtä kohtaan koska me emme koskaan ole vastustaneet tätä kuulemistilaisuutta, me hyväksyimme sen, mutta minun täytyy sanoa myös avoimesti, minä toivon, että, että samalla innostuksella sitten, kun puhutaan Tsekistä tai Romaniasta, olette mukana milloin on sellainen vaikutelma koordinaattorin keskuudessa, että se ei ollut niin yhtä intensiivistä näiden muiden maiden kohdalla. Ja eh, eh, tämä tarkoittaa sitä, en minä vaadi vain tasapainoisuutta tänne, jotta meitä ei epäillä siitä, että me kuuntelemme vain yhtä suuntaa tai toista suuntaa. Me ajamme ihmisoikeuksia kaikki jäsenvaltioihin. Toinen asia niin oli se, että sitten jos, jos meillä on jatkuvasti oikeusmenettelyjä, se on ongelmallista mahdollisesti lähteä ikään kuin vaikuttamaan oikeuskäsittelyihin tämän kuulemistilaisuuden myötä. Tämä on ainoa, mitä minä halusin sanoa. Luulenpa, että tämä ei ole mikään syy sille, että esittää epäilyjä. Meillä ei ole mitään, me emme ole mitään, me emme vastusta kuulemistilaisuuden järjestämistä. Tätä ei koskaan esitetty meidän toimistamme. Thank you, Mrs. Kiitos, edustaja Holmajer. Olen antanut paljon aikaa selittää EPPn kantoja. Tuntemukseni on, että 17. joulukuuta viime vuonna oli yksimielinen koordinaattoreiden päätös. Teillä on täysi oikeus EPPn edustajana esittää ne huolet, jotka tänään nostitte esille. Ette kuitenkaan esittänyt vaatimuksia tästä kuulemisesta, vaan siitä, että EPP ei näillä perusteilla osallistuisi. Teitte tämän meille selväksi. Ja sitten ECR ja Kökhoopin juridiset kommentit tässä. Puheenjohtajana olen valmis kantamaan vastuun tilanteesta. Eli koordinaattoreiden päätöksen pohjalta tämä seikka on otettava huomioon, eli olen valmis kantamaan vastuun tästä juridisesta ulottuvuudesta. Näiden työjärjestyspuheenvuorojen pohjalta voimme jatkaa. EPPn täytyy ottaa vastuu nyt toimin, äh, toiminnastaan Eli Holmeier kantaa vastuun EPPn osalta, mutta muutoin kuuleminen jatkuu siltä yksimieliseltä pohjalta jonka, ja päätöksen pohjalta, jonka koordinaattorit tekivät joulukuussa. Äh, jatkamme kuulemista. Ensimmäinen puhujamme on Veronika Moora, joka on Okotars Alatitvanin johtaja. Äh, Rova Mora, te voitte aloittaa 10 minuutin puheenvuorolla. Olkaa hyvä. Thank you very much, and thank you for inviting me to this uh, hearing. Um, I'm, as was introduced... Kuten uh, tässä esiteltiin, niin edustan täällä ympäristökumppanuussäätiötä ja haluaisin tehdä lyhyen katsauksen kansalaisjärjestösektorin Unkarissa ja kuvata teille hieman yksityiskohtaisemmin sitä tilannetta, joka on ollut voimassa viimeiset kaksi vuotta. Jos me tarkastelemme pari vuotta taaksepäin, niin voimme todeta, että vuosikymmenen vakauden jälkeen viimeisen kahden kolmen vuoden aikana on tapahtunut äkillisiä muutoksia, epävarmuus on lisääntynyt kansalaisjärjestösektorilla ja johti siihen, että monet järjestöt ovat epävarmoja tulevaisuudestaan ja kyvystään tehdä töitä. Nämä muutokset ovat suuremmaksi osaksi seurausta ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi juridinen ympäristö muuttui, rahoitus muuttui ja on myöskin uusi laki, joka astui voimaan vuoden 2012 alussa ja joka johti kansalaisjärjestyksille, kansalaisjärjestöille vaikeuksia. Niiden oli vaikea sopeutua näihin uusiin juridisiin vaatimuksiin ja lakeihin ja myöskin siitä syntyi lisää byrokraattista ja hallinnollista taakkaa toimiville kansalaisjärjestöille. Samaan aikaan rahoituslähteet, joita aikaisemmin oli tarjolla, ja joita kansalaisjärjestöt perinteisesti ovat käyttäneet, ne joko käytettiin kuiviin tai sitten niistä tuli täysin erilaisia kuin mitä ne aikaisemmin olivat. Nämä kaikki muutokset eivät ole olleet haitallisia, mutta ne tapahtuivat kuitenkin hyvin lyhyellä aikavälillä ja ilman minkäänlaista ohjausta tai apua kansalaisjärjestöillä oli suuria vaikeuksia mukautua uuteen tilanteeseen. Ja kansalaisjärjestöillä oli epätoivoinen olo ja he kansalaisjärjestöistä tuli passiivisia. Tämä johti sitten tilanteeseen, jossa kansalaisjärjestöt elävät päivästä päivään. Ne eivät voi suunnitella, laatia strategioita. Myöskin viime vuosikymmenten saavutukset romuttuvat ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia ottaa uusia sukupolvia toimintaan mukaan ja kokenut työvoima lähtee tältä sektorilta muualle Myöskin sitten vetoomusten tai pyöreän pöydän keskustelun järjestäminen on merkityksetöntä, koska päätöksentekijät eivät ole avoimia enää tällaisille aloitteille. Kansalaisjärjestöt eivät myöskään enää voi tarjota palveluja. Aikaisemminhan tämä oli tämän sektorin vahvuus, koska sen myötä kuin suuret yhteiskunnalliset sektorit, esimerkiksi koulutus, sosiaalipalvelut, on kansallistettu, niin kansalaisjärjestöillä ei ole enää rooleja. Eli pähkinänkuoressa kansalaisjärjestöjen työskentelyilmapiiri ja kansalaisjärjestöjen tuntemukset ovat muuttuneet suuresti viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, josta verrataan aikaisempaan tilanteeseen. Tätä taustaa vasten EEA ja Norjan rahasto käynnisti toimistansa vuoden 2013 alussa. Tämä rahasto on osa laajempaa taloudellisen avun järjestelmää. Sen taustalta löytyvät Norja, Islanti ja Liechtenstein ja se tarjoaa apua vähemmän kehittyneille EU-jäsenvaltioille. Tärkein tavoite on vähentää sosiaalisia ja taloudellisia eriarvoisuuksia Euroopan unionissa. Tämän rahaston kautta tuetaan kansalaisjärjestöjä ja siviiliyhteiskuntaa ja Unkarissa Unkarin osuus kansalaisjärjestötuesta on alle 10 prosenttia näistä tämän rahaston apurahoista. Pääasiallinen tavoite rahastolla on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kehittymistä niin, että kansalaisjärjestöt voisivat edesauttaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, demokratian ja kestävän kehityksen eh, eteenpäin viemisessä. Tästä sovittiin lahjoittajien ja komission ja edunsaajavaltioiden kanssa. Tämä kansalaisjärjestörahasto ei ainoastaan Unkarissa, vaan muissakin osallistujamaissa. Sitä hallinnoi kansa, äh, riippumattomien äh, säätiöiden konsortio. Ne valittiin äh, omalla erityisellä tavallaan tämän rahoitusmekanismin kautta. Ja aivan tieten tahtoen tästä tuli valtiosta riippumaton konsortio Unkarista valittiin neljä eri osiota. Minun oma järjestöni on johtoasemassa ja myöskin sitten tämä tukee toimintaa seitsemällä eh, temaattisella alueella. Sanon jo, että toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa ja nyt puolivälissä toimintaamme me olemme tehneet aloitet, aloitteita, me olemme tukeneet 270 kansalaisjärjestöä tähän mennessä ja todennäköisesti ensimmäinen tarjouskilpailu viedään päätökseen tammikuun loppuun mennessä ja tuetaan muitakin kansalaisjärjestöjä. Suurin osa raporteista näistä eri projekteista toteutuvat apurahojen avulla ja niillä autetaan heikommassa asemassa olevia henkilöitä Unkarissa esimerkiksi romaanikansalaisia, asunnottomia, köyhiä, eri vähemmistöryhmiä ja niin edelleen. Te löydätte lisätietoa tästä ohjelmasta tältä nettisivustolta. Tämä avustusohjelma, siitä on, se on joutunut, siitä on tullut kiistanalainen asia viime vuosina. Se lähti liikkeelle mediakampanjan kautta Ensimmäiset viittaukset tähän äh, julkaistettiin kesäkuussa ja elokuussa 2013. Näissä artikkeleissa väitettiin, että rahasto on sidoksissa oppositiopuolueeseen, erityisesti LMP-puolueeseen, ja että äh, Sorosin järjestö vaikuttaisi äh, toimintaan. Hyökkäykset alkoivat tositoimin huhtikuussa 2014 Janos Lazarin eli pääministerin eh, toimisto ilmoitti ja kirjoitti kirjeen eh, e-, Norjan EU-ministerille ja sanoi, että tässä oli, oltiin poliittisesti puolueettisia, että vaikutettiin säätiön rahas, rahojen käyttöön. Tämä mediakampanja, joka on ollut käynnissä tuosta lähtien, niin tässä yhteydessä on tärkeää muistaa myöskin se, että nämä säätiöt, jotka hallinnoivat äh, rahoja, niitä valtio ei ole suoranaisesti lähestynyt. Ne eivät ole koskaan suoranaisesti hallitukselta saanut, äh, saaneet kysymyksiä siitä, miten kansalaisjärjestöt toimivat, miten varat jaetaan. Hallitus ei ole koskaan suoranaisesti kritisoinut äh, mitään asiaa, josta hallitus on kertonut olevansa huolissaan mediakampanja kuitenkin on nyt sitten muuttunut sillä tavalla, että valvontaviranomaisia on rekrytoitu ja lainsäädäntöä on käytetty luovasti hyväksi, jotta tutkittaisiin kansalaisjärjestöjen varojen käyttöä aika lailla peloittelevalla tavalla. Pääpeluri tässä pelissä oli hallituksen valvontatoimisto, joka käynnisti toimintansa alkukesästä ja jatkoi sitä koko kesän ajan ilman minkäänlaista oikeudellista perustaa. Sekä lahjoittajat että muut tahot kritisoivat tätä ja sanoivat, että näiden sopimusten eikä myöskään Unkarin lain perusteella tällä hallituksen toimistolla ei ole mitään sanottavaa kansalaisjärjestöjen varankäytön suhteen. Sitten esitettiin hallituksen taholta vakavampiakin syytöksiä tämän jälkeen ja jopa ennen kuin mitään lopullisia tutkinnan tuloksia tämän hallituksen valvontaviraston toimesta esitettiin tai ennen kuin virkamiehet olisivat löytäneet mitään laitonta kansalaisjärjestön varojen käytössä. Eli ei ollut minkälaista kunsin kunnioitusta sen periaatteen suhteen, että taho on syytön, kunnes toisin osoitetaan nämä rikosoikeudelliset syytökset johtivat siihen, että poliisi teki 8. syyskuuta ratsian, jolloin minun säätiön ja kumppanisäätiöiden ja jopa työntekijöiden yksityiskoteihin tehtiin ratsioita. Sieltä takavarikoitiin läppäreitä ja muuta materiaalia. Oletettavasti, ja tämä on vastaus juridisiin menettelyihin, sen jälkeen, kun rikosoikeudellinen tunne, tutkinta on käynnissä, ihmisiä on asetettu syytteeseen, mutta ei ole virallisesti asetettu syytteeseen ketään henkilöä tai järjestöä, joka on yhteydessä minun säätiöihin. Ilmeisesti tutkinta on käynnissä, mutta minä tai kukaan minun kollegoistani meitä ei ole lähestytty 8. syyskuuta jälkeen minkäänlaisissa tutkinnallisissa tarkoitusperissä. Koko tämän tarinan keskusta äh, liittyy hallituksen valvontatoimiston tutkintaan. Se käynnistettiin äh, syyskuun lopussa ja siinä toistettiin äh, se, että olisimme syyllistyneet varojen väärinkäyttöön budjetti petokseen, mutta jos luette 40 sivun julkisen raportin, niin sieltä ei löydy minkäänlaista tietoa, joka tukisi näitä syytöksiä. Sieltä löytyy hyvin yleisiä lausumia. Tuon jälkeen mediakampanja on jokseenkin hiljentynyt, mutta tämä ei tarkoita sitä, että tarina olisi loppuun käsitelty. Hiljattain on tapahtunut asioita, eri asioista olen pyrkinyt listaamaan ne tälle kalvolle. Eli tämä tarina on vielä kesken, me emme tiedä vielä mihin se tulee päättymään, mutta se on jo saanut aikaan sen, että kansalaisjärjestöllä Unkarissa on sellainen olo, että jos ne sanovat sanottavansa, jos ne tekevät työtä haavoittuvien ryhmien eteen, niin silloin he joutuvat lokakampanjan hallinnollisten menettelyiden ja muiden pelottelukeinojen kohteeksi. Ja tällä kautta lähetetään vahva viesti unkarilaisille kansalaisjärjestöille siitä, mikä on hyväksyttävää kansalaisjärjestön toimintana Unkarissa ja mikä ei. Ja tässä jälkimmäisessä ryhmässä kansalaisjärjestöjen perustoiminnat, ihmisoikeuksien puolustaminen ja niin edelleen kuuluvat tähän mukaan. Ja sitten viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin mainita sen, että koko tämän prosessin kautta hallitus on maininnut, nimennyt 13 sen mielestä ongelmallista kansalaisjärjestöjä, tässä on vain 13 yli 60 000, jotka aktiivisesti toimivat Unkarissa. Ja sanoisin, että jos Unkarin hallitus tai minkään maan hallitus, jos niillä on ongelmia vain yhden laillisesti toimivan kansalaisjärjestön kanssa, niin silloin sillä on kyllä ongelma kaikkien kansalaisjärjestöjen kanssa. Tällä tavalla ei kansalaisjärjestöjä voi kohdella, sanoa mitkä ovat hyväksyttäviä, mitkä eivät. Ja tähän haluaisin päättää puheenvuoroni. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Kovasti seuraava puhuja on Attila Mong. Hän on toimittaja atlatso.hu-sivustolta. Ja tässäkin kuulemme puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much uh, for... Kiitoksia paljon kutsusta tänne. Olen toimittaja, joka olen tutkiva journalisti. Tänä tutkiva journalisti on muodostanut kansalaisjärjestön jokin aikaa sitten Unkarissa. Ja työskentelen myös Media äh, Aivoriihelle, jos, joka on kansalaisjärjestö, joka, tut, joka selvittää äh, Unkarin äh, mediatilannetta. Minun esitykseni painottaa sitä, mitä tapahtuu Unkarin mediamaisemassa. Ja tämä on aika erikoista Euroopan olosuhteissa, jossa sensuroida, jossa käytetään pehmeitä sensurointia ja minun pääargumenttini on, että nykyinen hallitus käyttää tekniikkaa media vastaan, joka, joka nähdään vain, että nähdään vain autoritaarisissa tai puoliautoritaarisissa maissa. Hallituksen toimet uhkaavat median riippumattomuutta ja myös median monipuolisuutta järjestelmällisesti. Ja tätä minä haluan painottaa tässä esityksessäni. Niin se on systemaattisesta, systemaattisesta koska se ei tapahdu sattumalta, koska pääministeri itse on ilmaissut käsityksensä äh, Romaniaan äh, Transsilvaniassa viime vuonna äh, kesäleirillä, jossa hän puhui siitä, että hän luo epäliberaalin valtion, jossa demokraattiset arvot ja demokraattiset oikeudet ovat ikään kuin, joihin vaikuttavat kansalliset edut, siis kansalliset edut tulevat ensin ja sen jälkeen demokraattiset oikeudet. <clears throat> Se on suora lainaus ja tässä eh, puheessaan hän eh, siteerasi esimerkkejä Turkista ja Venäjältä esimerkkeinä eh, Unkaria varten. Nämä ovat maita, jotka joiden, joiden esimerkkejä Unkarin pitäisi noudattaa. Mitä tahansa Unkarin mediassa tapahtuukin, ei ole mitään uutta. Se alkoi vuonna 2010, kaikki että silloin kun hyväksyttiin medialaki Unkarissa, niin siitä käytiin pitkä, iso poliittinen keskustelu, niin, niin myös täällä Euroopan unionissa medialainsäädäntö minun mielestäni vain luo, loi puitteet sille, mitä sitten ylipäätään on noudatettu siitä lähtien. Se löi lailliset kehykset, tärkeät lailliset kehykset, mutta paljon tärkeämpää ja järjestelmäisempää on se, mikä on tapahtunut sen jälkeen Ensinnäkin on olemassa aika ainutlaatuinen muutos, joka on tapahtunut valtiomediassa. Yleensä me puhumme muutoksesta valtiomediassa yleisradiotoiminnassa, mutta Unkarissa on tapahtunut muutos yleisradiotoiminnassa, josta on tullut valtion radio. Ja, ja, ja kun katsoo esimerkiksi Unkarin ää, valtion kanavan uutisia, niin uutisen, uutisten kattavuus on, muistuttaa vähän niin pohjoiskorealaista meininkiä. Tässä näytän esimerkin, tässä on kuva uh, Unkarin yleisradion talousanalyysistä uutiskanavalla. Ja tässä sanotaan, että, että palkat nousevat ja kehitys kehittyy ja bruttokansantuote nousee. Se on hyvin sofistikoitu talousanalyytikko analyysi Unkarin yleisradion uutiskanavalla. Tässä on toinen, että enemmän palkkoja voi kuluttaa enemmän paremmalla palkalla. Unkarin julkinen media ei ole koskaan ollut kovinkaan riippumaton. Unkarissa on aina ollut poliittinen painostus mediaa kohtaan myös ennen tätä nykyistä hallitusta, mutta nyt tapahtuu aivan ainutkertaista, että meillä on vain yksi puolue, joka vaikuttaa ja yleisradio, toimin, yleisradio noudattaa sitten hallituksen linjauksia ja, ja periaatteessa lähetellään vain hallituksen propagandaa. And it's a very ja on hy- hyvin, se on hyvin tärkeää toimia Unkarin markkinoilla. Tämä kuva osoittaa todellakin astronomisen tähtitieteellisen budjetin Unkarin yleisradiotoiminnassa verrattuna vuosittaiseen budjettiin toiseksi ja kolmanneksi suurimmassa kaupallisessa radioyhtiössä. Ja täällä on käytetty valtavia määriä rahaa yleisradiotoimintoon, jotka ei, joka ei kuitenkaan millään tavalla liity yleiseen eurooppalaisten standardin mukaiseen mediatoimintaan. Valtio järjestelmällisesti vaikuttaa ja häiritsee <clears throat> mediaa ja mainosmarkkinoita. Paras esimerkki viime vuodelta on, mitä tapahtui Unkarin ma- mainosverolle, joka, jossa tähdättiin selkeästi yhteen kanavaan, yhteen ö, kaupalliseen radioyhtiön, joka on suurin kaupallinen toimija Unkarissa. E, tämä kaavio osoittaa, että valtion tulot vainosteksteistä maksettiin 8 prosenttisesti tämän yhden yhtiön toimesta. Tässä siis tähdetään selkeästi vain yhteen kanavaan. Ja samanaikaisesti valtion tulot, mainostulot ovat todellakin vähän merkityksellisiä, noin 30 miljoonaa euroa, mutta se on kuitenkin tärkeä taakka yhden toimijan harteilla. Miksi vain tämä yksi toimija, tämä yksi kanava RTL on muuttanut kattavuuttaan kaksi vuotta sitten se on keskittyy lähinnä poliittisiin asioihin nyt, ja nyt se selkeästi tutkii korruptiotapauksia hallituksessa. Tämä kuva osoit kertoo yhdestä kuuluisesta tapauksesta. Tässä on yksi unkarilainen ministeri eteen tähtää vainosteksteihin, koska se saa tärkeää poli, se ajaa tärkeää poli, politiikkaa korruptiotapauksessa. Suurin kilpailija yksityisellä markkinoilla on TV2, joka on jo liikemiesten käsissä, jotka ovat lähellä hallitusta. Ja näytän tässä vain yhden kuvan, joka on suurin kilpailija. Ja se lähinnä keskeytyy se löppeihin. Ja se kertoo osan näistä uutisista, jonka, jonka tekee RTL. Se todellakin tähtää poliittisiin uutisointiin, mutta lähinnä tulee niin lööppipohjalta. Samaan aikaan markkinoita häiritsee, häiritään muullakin tavalla. Tässä on web-sivu mediayhtiöltä, joka on lähellä hallitusta. Tässä on selvästikin, tämä hallitsee pitkälti mediamarkkinoita – ja, ja takana ovat äh, hallitusta lähellä olevat liikemiehet ja valtion mainonta. Sitä käytetään palkitsemaan yhtiöitä, jotka ovat lojaaleja hallitukselle. Meidän selvityksemme julkistettiin viime vuonna, jos teitä kiinnostaa. Se on soft, soft censorship, uh, Hungary Market siis pehmeä sensurointi Unkarin markkinoilla. Tässä näkyy selvästi, että, että näillä mainostuloilla palkitaan uskollisia toimijoita. Tässä on kolme suurta sanomalehtiä, jotka ovat lähellä hallitusta. Kolme ensimmäistä sitten valtion mainostulot tai ilmoitustulot näkyvät tässä. On pari sanomalehteä, joiden päämainoslähde on valtion mainonta tai ilmoitukset E, tämä on tämä oikeistolainen lehti, jonka lainostulot tai ilmoitustulot tulevat suoraan valtiolta. No, toisin kuin tämä neljäs tekijä on viikkolehti, vi, riippumaton viikkolehti, e, joka on läntisessä omistuksessa, e, jo, jonka se, siinä näkyy, että valtion ilmoitukset ovat vain 4 prosenttia. Siis valtion ilmoitus ja mainonta menee, niin sillä pyritään lähinnä äh, häiritsemään markkinoita. Ja yksi tärkeä tapaus viime vuodelta, joka osoittaa, että tämä on suoraa poliittista interventioita. Äh, yksi suurista äh, online-uutistoimijoista ja poliittisella pelin puuttumisella päätoimittaja ja yksi tärkeimmistä tutkivista journalisteista siirrettiin pois tehtävistäviin ja protestina sitten muutkin, monet muutkin toimittajat lähtivät tästä yhtiöstä. Tässä oli kysymys poliittisesta interventiosta. Kaikki toimittajat puhuivat poliittisesta interventiosta ja tämä yritys on suurimman teletoimijan omistuksessa – jonka omistaa Deutsche Telekom. Se on hyvin tärkeä ja vahva yhtiö. Ja tämäkin yhtiö pakotettiin, tai me epäilemme, että poliittisella vaikuttamisella sitä, siihen pyrittiin, sen linjaa pyrittiin muuttamaan. Ja muutamia lukuja esityksen päätteeksi. Meidän selvityksemme osoittavat, että toimittajat Unkarissa ajattelevat tämä puhuvat lehdistönvapauden tilanteen heikkenemisestä. Tämä osoittaa, miten unkarilaiset toimittajat arvioivat lehdistönvapaustilanteen Unkarissa ja asteikolla yhdestä kymmeneen. Ja tässä nähdään, kuinka tilanne on heikentynyt ja yhä useampi toimittaja raportoi myös siitä, miten tärkeä poliittinen painostus on. Nyt noin puolet Euro-Unkarin toimittajista ilmoitti, että poliittinen, äh, poliittinen vaikuttaminen on niin tärkeää äh, heidän työssään, että, että se vaikuttaa lehdistön vapauteen Unkarissa. Minä työskentelen äh, tutkivien journalistien kansalaisjärjestöstä, joka oli epäsuoraan tässä kansalaisjärjestöveron kohteena, josta puhuttiin Tämä on myös uskomaton ainutlaatuista eurooppalaisessa maassa, että ryhdytään vaikuttamaan kansalaisjärjestöihin. Ja lopuksi vielä kerran kiitoksia kutsusta tänne. Ja yksi kommentti vain tähän alku ensimmäiseen keskusteluun. Minun järjestäni ei ole koskaan ollut kutsuttuna Unkarin parlamenttiin puhumaan ongelmista kansalaisjärjestö, kansalaisoikeuksien tilanteesta. Ja olemme todellakin iloisia, että voimme puhua täällä, koska Unkarin parlamentti yksinkertaisesti ei ole kiinnostunut meidän ongelmistamme. Um, Kiitoksia kovasti. Thank you very much. now... Kiitoksia kovasti. Nyt kuuntelemme Barbara Cheru Nusakovaa. Hän edustaa Amnesty Internationalin kansainvälistä sihteeristä. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti mikrofoni toimii. Kyllä toimii. Tulkki vahvistaa. Edustan Amnesty Internationalin kansainvälistä sihteeristöä. Haluaisin hieman yleisemmällä tasolla käsitellä Unkarin ihmisoikeustilannetta äh, viimeisten neljän vuoden aikana. Haluaisin käsitellä myös muutamaa kysymystä, jotka osoittavat, että tämä on relevantti kysymys myös Euroopan unionin tasolla. Muutama kysymys jotka liittyvät siis tavallaan unionin toimielimiin. Ensinnäkin Unkari on ollut tarkkailun alla ihmisoikeustilanteen takia jo joku se vuoden. 2010 seuranta aloitettiin, on otettu käyttöön lainsäädäntöä ja toimia, jotka sitten sekoittivat ihmisoikeustilannetta. Alusta lähtien EU on kiinnittänyt huomiota niiden huolten pohjalta, joita on ollut, tilanne voisi vaikuttaa myös perustuslakiin ja EU-lainsäädäntöön. Ihmisoikeudethan taataan Euroopan unionin, äh, Euroopan äh, ihmisoikeusyleissopimuksen kautta. Ja täältä löytyvät ne periaatteet, joita myös eu laki kunnioittaa. Tämä on ollut lähtökohtana alusta saakka. Myöhemmin käsittelen hieman täsmällisemmin näitä kysymyksiä, mutta ensinnäkin Amnesty International on vuodesta 2010 seurannut tilannetta ja sitä, mitä Unkarin hallitus on tehnyt. Tähän liittyy ilmaisuvapaus, haavoittuvien ryhmien suojelu, erityisesti kodittomien suojelu sekä vähemmistökysymykset, erityisesti romaanit ja seksuaalivähemmistöjen asema. Näiden lisäksi täytyy muistaa kansalaisryhmät, jotka tekevät työtä näiden ryhmien hyväksi. Muutama kommentti vuodesta 2014 ja kansalaisjärjestöjen tilanteesta. Näistähän kuulimme jo hieman edellisissä puheenvuoroissa. Tilanne lähti liikkeelle oikeastaan korkeiden hallituksen virkamiesten kommenteista. He leimasivat kansalaisjärjestöt maksetuiksi poliittisiksi aktivisteiksi, agenteiksi, jotka yrittävät Unkarin tuoda ulkomaista vaikutusvaltaa. Nämä kommentit sitten saivat jatkoa. Hallitus ryhtyi toimiin tarkastamalla kansalaisjärjestöjä ja myöhemmin myös esitettiin rikosvaateita, rikoskanteita näitä järjestöjä vastaan ja sitten syyskuussa tehtiin näitä ratsioita, jotka edellisissä puheenvuoroissa tulivat esille. Voimme kysyä, miksi pidämme poliittisia lausuntoja ihmisoikeushuolina. Ensinnäkin kokoontumisvapaus, ilmaisuvapauslaissa todetaan, että poliittiset lausunnot, jotka stigmatisoivat kansalaisjärjestöjä ja leimaavat, mustamaalaavat ne ulkomaisiksi agenteiksi, on ilmaisuvapauteen puuttumista. Eli kyllä meillä on tällaisia lausuntoja, jotka osoittavat, miksi hallituksen lausunnot ovat ongelmallisia. Näillä toimilla nimenomaan pyritään puuttumaan kansalaisten toimintaan ja tämän takia se on ongelmallista. En tiedä mainitinko eksplisiittisesti edellisessä puheessa sitä, että tarkastukset tähän konsortioon, joka koostuu neljästä unkarilaisesta kansalaisjärjestöstä, voi johtaa siihen, että niiden verorekisteröinti ikään kuin peruutetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestöt ikään kuin siirretään syrjään toiminnasta ja Tämä on todella vakava toimi, johon hallitus voi ryhtyä ilmaisunvapauden rajoittamiseksi. On tärkeää todeta, että nämä järjestöt elävät sellaisessa ilmapiirissä, että ne todella toimivat uhan alla. On myös tärkeää mainita, että toimet eivät pelkästään vaikuta kansalaisjärjestöihin, joihin tarkastukset suoraan kohdistuvat, vaan niillä on laajempikin vaikutus kansalaisyhteiskuntaan ja siihen, miten se toimii maassamme niillä on tällainen ikään kuin hyydyttävä vaikutus. Eli kansalaisjärjestöt ovat huolissaan esimerkiksi tämän Norjan säätiön käytöstä, rahaston käytöstä, joka on nyt stigmatisoitu maassamme näiden poliittisten lausuntojen, tarkastusten takia ja poliisiratsioiden takia. Tämä on aika lailla ennenkuulumatonta, sanoisin. On tärkeää korostaa myös sitä, että Nämä tapahtumat eivät tapahdu tietenkään missään tyhjiössä. Tämäkin tuli esille edellisessä puheenvuorossa. Oli myös muita toimia, joihin hallitus ryhtyi sitten vuoden 2010. Koska nyt aikaa on näin vähän, niin aivan lyhyesti käsittelen myös näitä. Vuonna 2013, oikeastaan 2012, hallitus ryhtyi toimiin kodittomia vastaan. 2012 pyrittiin tekemään kodittomuus rikolliseksi. Tämän sitten perustuslakituomioistuin pysäytti, mutta 2013 palattiin hallituksessa samaan ajatukseen niin, että kunnat sitten, äh, ikään kuin kunnat saavat tarvittaessa sen sallia. Sitten kyseessä oli uskonnonvapauslaki vuonna 2013. Suuri osa uskonnollisista ryhmistä poistettiin rekisteristä ja tehtiin pakolliseksi hakea uudelleen rekisteröitymisoikeutta. Ehdot olivat hyvin tiukat. Ja tämä tapaus sitten päätyi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja katsottiin, että tämä toimi oli kohtuuton ja näin ollen yleissopimuksen vastainen. Mut kysymykset, jotka haluaisin nostaa esille, ovat perustuslailliset muutokset äh, sitten vuoden 2011 ja 2013 Nämäkin johtivat huoliin perusoikeuksien ja vapauksien suhteen. Se, että syrjinnän vastaista toimintaa pyritään ehkäisemään. Tietyt oikeudet, jotka on lueteltu perustuslaissa, jätettiin tietoisesti eksplisiittisesti tämän ulkopuolelle. Sitten aborttioikeus oli myös kysymys, jota perustuslailla yritettiin rajoittaa huolia liittyi myös tuomioihin, jotka ovat e, elinikäisiä, eikä sitten ole mahdollista käsitellä asiaa uudemman kerran. Sitten medialaki vuodelta 2010 on sellainen, jota todennäköisesti myöhemmissäkin esityksissä käsitellään täsmällisemmin. Kyse ei ole pelkästään lainsäädäntötoimista, vaan myös taloustoimista, esimerkiksi verotuksesta ja mainonnasta, jotka tämäkin vaikuttaa ilmaisuvapauteen ja lehdistönvapauteen Unkarissa. Sitten lyhyt yhteenveto siitä, mitä EU on toistaiseksi tehnyt. Euroopan parlamentti on seurannut tilannetta varsin säännöllisesti ja antanut useampia päätöslauselmia medialainsäädännöstä sekä oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Tässä mennään myös oikeusvaltio periaatteisiin ja sitten perustuslakituomioistuimen toimivaltuuksiin. Ja tämä kuuleminenkin järjestetään. Komissio on antanut usein, käynnistänyt useita rikkomusmenettelyjä aivan erityisesti ihmisoikeus- ja perustuslakikysymyksiin liittyen. Oli rikkomusmenettely, joka liittyy tietosuojaan. Komission jäsen oli tässä aktiivinen edellisellä kaudella, mutta ja sitten tapaus hävittiin vuonna 2014. Sitten oli näiden tuomareiden eläköitymisiän muutos. Unkari on hävinnyt tämän tapauksen vuonna 2012. Haluaisin korostaa, että on hyvin tärkeää, että komissio jatkaa tilanteen seurantaa ihmisoikeuksien osalta Unkarissa ja ryhtyy vaadittaviin toimiin. Ei kenties pelkästään rikkomusmenettelyjen kautta, vaan myös niin, että oikeusvaltiota voidaan vahvistaa. Tämä on toinen mekanismi, jolla komissio voi ryhtyä toimiin jäsenvaltiota vastaan silloin, kun on huolia oikeusvaltion periaatteiden suhteen. Ja lopuksi haluaisin kommentoida neuvostoa EU:ssa. Sekin on sitoutunut käymään vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa neuvoston yhteyksissä ja näin suojaamaan oikeusvaltion periaatteet. Toistaiseksi tätä välinettä ei ole niinkään käytetty ihmisoikeushuolien käsittelyssä ja onkin tärkeää, että neuvosto näin toimisi yhteenvedonomaisesti. Ja siitä syystähän yritin puhua myös laajemmista ihmisoikeusongelmista, en pelkästään ilmaisuvapaudesta ja kokoontumisvapaudesta. Jos katsomme kokonaiskuvaa, kokonaistilannetta, niin tässä löytyy melkomoisia sävyeroja. Kun käsitellään vain yksittäisiä kysymyksiä, niin se ei varmaankaan riitä. On tarve sille, että EU näkisi tilanteen hieman laajemmin saisi kokonaiskäsityksen ja löytäisi jonkinlaisen selkeyden sen suhteen, minkälainen on sisäinen ihmisoikeusstrategia EU:ssa. Tähän voin päättää puheenvuoroni. Thank you. Thank you all as well for... Kiitoksia. Thank you all as well for being so... Kiitos siitä, että puhutte näin tiiviisti. Ja sitten jäsenillekin jää aikaa esittää kysymyksiä ja käydä oikeaa keskustelua. Tästä olen kiitollinen. Seuraava puhujamme on Ann Weber. Hän on Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun neuvonantaja. Olkaa hyvä. Kiitos. On ilo olla täällä tänään jakamassa ajatuksia ja käydä näkemysten vaihtoa teidän kanssanne ihmisoikeushaasteista Unkarissa Nils Mysnek, Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiantuntija, 16. joulukuuta julkisti raportin, joka perustui hänen vierailuunsa Unkariin viime kesänä. Tässä raportissa keskitytään kolmeen pääasiaan, median vapauteen, taisteluun, sallimattomuutta ja syrjintää vastaan ja myöskin turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asemaan. Haluaisin vain mainita sen, että tämän raportin julkistamisen jälkeen olemme saaneet Unkarin viranomaisten vastauksen raporttiin. Ne myöskin julkistettiin meidän nettisivullamme tämän raportin myötä ja toivon mukaan tätä voidaan käyttää lähtökohtana jatkuvalle dialogille raportissa mainituista asioista. Raportti on myöskin käännetty ja se tulee olemaan piakkoin saatavilla myöskin unkarin kielellä. Eli pähkinän kuoressa, mitä tästä raportista löytyy? Siinä tunnustetaan tiettyjä positiivisia kehityksiä, esimerkiksi parannuksia medialainsäädäntöön. Sen jälkeen, kun 2010 hyväksyttiin aika rajoittava mediapaketti, niin kuitenkin tässä raportissa otetaan esille myöskin huolenaiheita. aiheita Lähden liikkeelle median vapaudesta. Siitä aikaisemmat puhujat jo puhuivatkin osittain. Meidän edustajamme on huolissaan siitä, että medialla ei Unkarissa ole riittävät juridiset toimintaolosuhteet ja siihen harjoitetaan painostusta. Siellä on ankarat rangaistukset ja siellä on ajettu medioita itsesensuuriin myöskin hallinnolliset valtuudet, joita medianeuvostolla on, ja jos se yhdistetään haavoittuvuus poliittisen vaikutuksen suuntaan, niin tämäkin on meidän mielestämme ongelmakohta. Lisäksi sellaiset keinot kuin verotus mainostuloihin ja poliittisen mainonnan rajoittaminen tai se, että on tehty hiljattain ehdotus internetverosta, no se vedettiin tosin pois, niin kaikki tämä on uhka median pluralismille Unkarissa. Ja sitten meillä on tästä konkreettisia ehdotuksia, suosituksia raportissa. Raportissa puhutaan myöskin suvaitsemattomuudesta, esimerkiksi poliittisien puolueiden edustus parlamentissa sellaisten henkilöiden edustus, jotka, joiden tiedetään puhuvan antisemitistisellä tavalla. Raportissa vaadittiin viranomaisilta sitä, että tähän ongelmaan tulisi puuttua päättäväisemmin ja tulisi myöskin tutkia paremmin rikosten tausta silloin, kun kysymys on rotusyrjintään perustuvista rikoksista. Ja myöskin täytyy puuttua sellaisiin toimiin, joilla vastustetaan demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta. Sitten kaikenlaisen syrjinnän vastainen taistelu, sitä täytyy vahvistaa romaanien mahdollisuus saada koulutusta, asianomaiset asuinolot, päästä töihin. Tätä tilannetta täytyy parantaa. Ja me tiedämme, että koulutuslainsäädännössä on hyväksytty uutta lainsäädäntöä 16. joulukuuta ja minun tietojeni mukaan se on astunut voimaan ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Ja tämä mahdollistaa sen, että hallitus voi tehdä poikkeuksia syrjinnän kieltämiseen. Toisin sanoen Äh, juridisesti segregoitu koulutus on mahdollista. Ja tietenkin tämä sotii tasavertaisuusdirektiiviä vastaan Euroopan unionissa. Raportissa ei tietenkään voida puuttua kaikkiin äh, romanien ongelmiin Unkarissa, mutta haluaisin vain viitata siihen, että Eurooppalainen rasismin vastainen komitea Euroopan neuvostossa, se on myöskin vierailut Unkarissa viime vuonna ja se tulee piakkoon julkistamaan raportinsa, jossa aivan erityisesti puhutaan viharikoksista ja vihapuheista romaani eh, väestön edustajia kohtaan Unkarissa. Tarvitaan myöskin pikaisia edistysaskeleita vammaisten oikeuksien turvaamisessa. Meidän edustajamme vieraili laitoksissa, jossa oli 190 vammaista asui tuossa laitoksissa tuolloin ja monet heistä eivät kuuluneet tähän laitokseen. pääasiallinen suostus tässä kohdassa on se, että viranomaisten tulisi lopettaa vammaisten sijoittaminen tällaisiin suuriin laitoksiin ja tulisi välttää uusien laitosten avaamista. Resurssit tulisi siirtää laitoksista tukipalveluihin se, että oli olemassa suunnitelma EU-varojen käyttämisestä Tämä tästä suunnitelmasta kuitenkin on luovuttu ja on myöskin raportteja, joiden mukaan julkisia varoja ja EUn rakennerahastoja on käytetty laitosten remontoimiseen ja tätä myöskin YK vammaiskomissio on kritisoinut. Monet on, monille on nimitty huoltaja Unkarissa ja tätä myöskään, tämä ei myöskään vastaa yleisiä ihmisoikeusstandardeja. On myöskin suuri pettymys, että edistysaskeleet, joita syrjinnän vastaisessa taistelussa LGBTI-henkilöitä kohtaan, niissä on otettu takapakkia. Ja tässä esimerkiksi Gay Pride-mielenosoitteen turvallisuus joutuu kyseenalaiseksi. Vielä yksi asia, johon on jo täällä aikaisemminkin puututtu, liittyy kodittomuuteen. Meidän komission jäsenemme ilmaisi huolenaiheensa siitä, että on ryhdytty toimenpiteisiin eh, sellaisiin toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat kodittomiin, ja kuten olemme kuulleet, niitä on kuvailtu eh, kodittomuuden kriminalisoinniksi hän on pyytänyt eh, Unkarin viranomaisia uudelleen tarkastelemaan tätä lainsäädäntöä ja myöskin eh, puuttumaan pakkosiirtoihin, jos vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole löytynyt. Viimeksi eilen Unkarin korkein oikeus eh, julisti, että Budapestin kaupungin lainsäädäntö kodittomuuteen liittyen rikkoo lakia, täten vahvistaa meidän edustajamme löydökset. Sitten vielä turvapaikanhakijoiden pidätettynä pitäminen on lisäongelma. Tästä on uutta lainsäädäntöä vuodelta 2013 ja tuhansia turvapaikanhakijoita on edelleen pidätettyinä. Tuon jälkeen turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut ja laitokset, joissa näitä henkilöitä pidetään, ovat täynnä. Ja raportissa suositellaankin, että pidättämiselle tulisi löytyä vaihtoehtoja ja koko tätä turvapaikanhakujärjestelmää tulisi parantaa, koska se edelleen perustuu summittaisuuteen ja siltä puuttuu taustalta kunnallista lainsäädäntöä. Lokakuussa viime vuonna todettiin, että tämä turvapaikkajärjestelmä on tehoton. Lisäksi lainsäädäntö sallii myöskin kokonaisten perheiden pidättämisenä pitämisen. Ja täten komission jäsenemme on sanonut, että lapsia ei tulisi tällaisessa järjestelmässä pitää pidätettynä. Sitten valtiottomat henkilöt, meidän edustajamme mainitsi tämänhetkiset rajoitukset, jotka johtavat siihen, että ihmiset, jotka laillisesti oleskelevat Unkarissa, eivät voi hakea pysyvää äh, oleskelulupaa ja tämä sopii, sotii kansainvälisiä lainsäädäntöä vastaan. Se tulisi siis poistaa ja viranomaiset ovat sanoneet, että äh, laillisen oleskelun vaatimus sitä parhaillaan tuomioistuimissa tarkastellaan. Lopuksi haluaisin viitata vielä yhteen trendiin, joka täällä myöskin mainittiin ja joka on huolestuttanut ihmisiä. Tämä liittyy oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen Unkarissa ja joka vaikuttaa tiettyjen instituutioiden riippumattomuuteen ja tilivelvollisuuteen. Täällä on oltu huolissaan siitä, että tilivelvollisuus on joutunut kyseenalaiseksi ja täten kriittiset äänet eivät kansalaisyhteiskunnassa ja mediassa enää pääse entisen tapaan esille. Meidän edustajamme on tuominnut nämä ratsiat, joita tässä aikaisemmin mainittiin, joita Unkarin hallituksen valvontatoimisto on suorittanut, koska tarkoituksena on ollut stigmatisoida kansalaisjärjestön retoriikka Unkarissa. Jos tähän vielä liitetään uhat mediapluralismille, jonka jo mainitsin aikaisemmin, niin tämä on todella huolestuttava kehityskulku. Nämä ovat asioita, joita täytyy seurata tässä teidänkin valiokunnassanne, joten toivon todella, että me tulemme jatkamaan vuoropuhelua näistä kaikista asioista. Kiitos. Thank you very much. Thank you very much, and now I give the floor. Kiitoksia kovasti. Nyt viimeinen puhuja Zoltan Kovaks, kansainvälinen edustaja Unkarin hallituksen puolesta. Olkaa hyvä, herra Kovaks. Thank you, Mr. Chairman.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 Haluaisin toistaa se, mikä äsken sanoin. Minä olen, ol, olin vaikeassa tilanteessa, kun minä piti päättää, mitä kieltä minä käyttäisin, koska te täällä on paljon ö, ö, kielellisiä ajatuksia silloin, syntyy paljon kielellisiä ajatuksia silloin, kun kuuluu ö, presentaatioita, niin kuin olemme juuri kuulleet, silloin kun on kutsuttu tämän tyyppiseen kokoukseen. Ja yksi asia, joka tuli mieleeni, oli se, että Tämä kuuleminen on vähän niin kuin on vähän niin kuin saippua viides tuotantokausi, jossa eivät enää kirjoittaa, enää tiedä, mistä on kysymys. Sitten halutaan puhua kaikesta, ja sitten ei, haluta, ei puhuta mistään, sanotaan asioita, jotka kuuluvat erityisiltä, mutta eivät kuitenkaan ole. Ja tällaisissa oloissa on hyvin vaikea käydä dialogia sellaisella tavalla, että olet varma, että äänesi tulee kuulluksi, erityisesti silloin, kun se on kyse, kyse tuloksen vaikuttavuudesta. Silloin, kun Unkarin hallitus voitti, voitti vaalit 2010, me sanoimme, että asiat eivät olleet hyvin Unkarissa. Neljä ja puoli, viisi vuotta kun on, joita, jotka ovat kuluneet, ensi, kuluivat ensimmäisen voiton jälkeen, halusimme saada aikaan tuloksia. Mutta on vaikeaa käydä keskustelua tai dialogia asioista silloin, kun vastustajat, vastustajat kieltävät kaiken. Se on heidän politiikkansa ja minä käytän sanaa politiikka äh, tarkoituksellisesti. Me emme pystyneet olemaan mukana ammattimaisessa dialogissa. Kaikki, kaikista tuli poliittista. Niinpä virallinen kanta, Unkarin hallituksen virallinen kanta on, että me että kuulemme puolueellisia mielipiteitä ja suoranaisia valheita. Siellä sanotaan asioita, jotka, siellä siteerataan asioita, joita ei koskaan ole sanottu. Ja on hyvin vaikea keskustella tällaisten ihmisten kanssa ja näyttää toivottomalta olla viisi tai kymmenen minuuttia mukana. Voidaan reagoida syytteisiin ja, ja tunteen purkauksiin juridisesti adekvaatilla tavalla. Täällä oli neljä puhujaa ennen minua, neljä puhujaa, jotka puhuivat asioista, joista me keskustelimme useissakin, tilaisu, tilaisu, useissakin tilaisuudessa myös eri henkilöiden kesken. On todellakin toivotonta olla mukana keskustelussa, jos vain yhtä puolta, osapuolta kuunnellaan ja, ja, ja, ja toinen osapuoli sitten jätetään syrjään. On sitten puhe medialaista tai perustuslain muutoksista. Ei ole mitään mieltä keskustella, koska tulee vain vasta-argumentteja. Me yritämme puhua eri kansainvälisistä foorumeista, jotka ovat tutkineet näitä asioita ja jotka, jotka ovat oikeastaan saaneet tutkimuksensa päätökseen löytämättä oikeastaan juurikaan mitään. Ne lausumat, joita olemme kuulleet, voisin kuvailla niitä tunteenomaisiksi. Ei ole paljonkaan faktoja, ja tämä pitää paikkaansa siihen, mitä täällä on tapahtunut 40 minuutin aikana. Mutta eräät ihmiset ovat puhuneet eräistä asioista, jotka, jotka ovat tulleet esille tässä saippuoperassa. Ökovash-säätiö, Roma Mora, onko hän vakavissaan, kun hän sanoo, että maa, jossa on yli 80 000 kansalaisjärjestöä, vain siitä syystä, että Unkarin hallitus on mukana keskusteluissa tai juridisessa argumentissa 12 kansallisjärjestön kanssa, niin se olisi hyökkäys kansallisjärjestöjä vastaan semminkin, kun puhutte asioista. Silloin kun me puhumme vain, kun vain 2 prosenttia käytössä olevasta rahasta – näistä rahasäätiöistä on, puhutaan vain kahdesta prosentista. Meillä on vangelmia saada viestimme läpi, koska lakimme koskevat kaikkia järjestöjä ja yksilöitä. Me, me sanomme aivan turhaan, että nämä järjestöt, niiden pitäisi toimia laillisissa puitteissa – ja tämä on se, mitä me odotamme niiden tekevän, että ne toimivat juridisissa puitteissa, laillisissa puitteissa. On hyvin vakavakin tapaus näitä järjestöjä vastaan. Ja me emme ole kykenemättömiä toimimaan muiden kanssa silloin, kun puhutaan esimerkiksi, sveitsiläisen järjestön kanssa, joka on, tämä on täysin ongelmatonta herra Mong äh, siteräsi pääministeri äh, väärin. Ja tämä äh, siteeraus on toistettu tusinoit monta kertaa. Tämä on, tämä on silkka vale. En voi tehdä sen suhteen, mitä Amnesty International sanoi, että, että Unkari on ollut tutkittavana jo kolmen vuoden ajan. Haluaisinkin kysyä, miksi e, sitten ette tutkinut Unkaria 2006 silloin, kun siellä tapahtui sellaisia juttuja, joita ei ole tapahtunut missään muussa maassa. Tämä on tämä vanha, vanha tuttu juttu, vanha tarina, että konteksti on se, että jos 2010 jotain radikaalia tapahtui, hmm. mutta eivät edes omat lukunne tukea, tuke, tue tätä teoriaa. Euroopan neuvoston raportti on sellainen, josta me olemme keskustelleet ja me jatkamme näitä keskusteluja. Siellä oikeastaan äh, kieltäydytään kuuntelemasta meidän vastauksiamme aikaisempiin tutkimuksiin, esimerkiksi asuttomuudesta ja niin poispäin menneenä neljänä vuotena me, meillä on ollut, me olemme luoneet kodittomien suojapaikkoja ja nyt on riittävästi paikkoja kaikille kodittomille. Tämä oli melkoinen suoritus ja kukaan ei puhu siitä. Unkari on maa, joka todellakin käyttää eniten suhteessa BKT. -hän ja kun verrataan muihin Euroopan maihin. Ja minä voisin, voisin tota, puhua myös näistä pseudofaktoista, joita äh, puhujat ovat maininneet, mutta minulta loppuu aika. Mutta yksi asia vielä, yksi asia vielä. Tämän tyyppiset tapahtumat ovat yksinkertaisesti epäsopivia että saataisiin aika hyödyllinen keskustelu, koska jyvitetty aika ja se, miten tämä on järjestetty, ei ole adekvaatti. Se, mitä me haluaisimme tehdä, olemme halunneet tehdä vuosien mittaan, on se, että löytäisimme juridiset puitteet keskusteluillemme eri, järjest, eri tavoilla. Ja me olemme olleet kohteena useallakin tutkimukselle, jotka on nyt saatu päätökseen. Unkarin hallitus on aina avoin keskustelemaan asioista, jotka kiinnostavat kumpaakin osapuolta, ja me haluamme luoda, me haluamme käsitellä näitä asioita faktojen pohjalta ja lakien pohjalta. Uskon, että tämän tyyppisten valiokuntien pitäisi käsitellä sellaisia asioita, jotka ovat tärkeämpiä Euroopassa. Tämä keskustelu on vain merkityksetön sen sijaan, että puhuttaisiin Euroopan tulevaisuudesta tai sellaisista asioista, jotka liittyvät maahanmu- integraatioon, maahanmuuttoon, terroristitoimiin tai turvallisuusuhkiin, niin te palaatte ja palaatte näihin aiheisiin. Täällä, tässä ei ole mitään mieltä. Niinpä, tämä oli kaikki oikeastaan, mitä halusin sanoa tästä asiasta. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much, Mr. Kovacs. Kiitoksia, herra Kovacs. Kiitos näistä neuvoista myös. Nyt avaamme keskustelun. Meillä onkin paljon keskusteltavaa. Voitte esittää siis vastata kysymyksiin, joita edustajat esittävät. Haluamme tässä noudattaa poliittista tasapainoa koordinaattorit ensin, jotta saadaan tasapainoasiot kuntoon. Kaikki lähestulkoon haluavat esittää kysymyksen. Meillä on paljon aikaa, olkaa ihan rauhassa. Kaikilla on mahdollisuus kommentoida ja esittää kysymyksiä. Pyrkikää kahden minuutin puheenvuoroihin. Näin kaikki kollegat saavat mahdollisuuden puhua. Lähdetään liikkeelle koordinaattoreista, jotta poliittinen tasapaino pysyy oikeanlaisena kun otamme huomioon, kuinka herkkaluontainen kuuleminen on, lähdemme liikkeelle Holmajerista EPP. Monika, olkaa hyvä. Kollegat, yrittäkää pitää kiinni kahden minuutin aikarajasta. Ensinnäkin kiitokset myös kaikille niille, jotka täällä voivat olla täällä kuulemistilaisuudessa paikalla. Te ja jotka esititte käsityksen, minulla olisi muutama konkreettinen kysymys. Aivan konkreettisesti ensinnäkin Rova Voralle kysymys minkälaisia konkreettisia moitteita on kohdistunut teihin, onko, ole, onko ole meneillään joku oikeusmenettely Unkarissa näin, näiltä osin, koska meille tullut tieto liittyy siihen, että, että, että oli kysymys teille uskotteen rahojen väärästä käytöstä. Haluaisin ehkä lisää selvityksiä teiltä. Toiseksi haluaisin kernaasti kuulla teiltä millä, millä, millä tavalla se tutkinta tehtiin teillä, koska tutkimus silloin, kun tällainen epäily on, niin sehän riippuu aina siitä, että millä tavalla se tehdään ja mitä metodeja käytettiin. Haluaisin kuulla teidän henkilökohtaisen kuvauksen tästä. Sitten toisekseen kysymys herra Mongille. Te puhuitte poliittisesta painostuksesta. Voisitteko tarkemmin kuvailla, millä tavalla tämä poliittinen painostus tapahtuu? ja e, miten se menee. Nämä olivat kysymykset teille. Herra Kovac, minulla olisi teille kysymys. Olisitteko te valmis Unkarin e, puolesta myös e, näiden kansalaisjärjestöjen osalta sen jälkeen, kun tällaista kuulumistilaisuutta ei voinut järjestää että voisitteko te kuvata sitä, missä määrin kansallisjärjestöt, joita tutkitaan, ja jossa mahdollisesti tulee syytekin, tai syyte on jo nostettu, niin onko sitten, voisitteko antaa konkreettisia kuvauksia, joka sitten mahdollistaisi paremman keskustelun asiasta. Ja ihmisoikeuskomissaarin edustajalle esittäisin kysymyksen, missä määrin äh, lähiaikoina tullaan käymään keskusteluja Unkarin hallituksen kanssa, jotta voitaisiin puuttua spesifiin kysymyksiin. Minun vähän häiritsi se, että tässä puhuttiin asioista, joita tapahtuu monissa muussakin maassa, että missä, missä laitoksissa on henkisesti jälkeenjääniä ja niin poispäin Mm. ei kysymys pelkästään, että Unkarissa olisi näitä, vaan muissakin maissa tulee tällaisia kysymyksiä ja asenteita ja ihmisoikeusasioissa. Onko teillä sellainen kuva, että tämä, tämä että Unkarissa äh, henkisesti jälkeenjääneitä kohdeltaisiin erityisen huonosti, vai onko teidän puheenvuoron e- enemmänkin tällainen seurantaprosessi eh, Unkarin osalta, että seuraatte, mitä sillä tilanne kehittyy. Thank you, Monica. Um... Kiitos, Monika. Sitten Birgit, ST-ryhmä. For... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen tässä aprikoinut, että josko keskustelun alussa ylipitä, olisi pitänyt käydä, käytiin, käytiin pyöristyskeskustelu vai poliittinen sanojen vaihto, koska EPP hän ei lähtenyt salista Kuitenkin, me, kuitenkaan me, kuitenkin meillä on nyt aika vähän aikaa kysymyksiin ja oikeastaan puuttuisiin kysymyksiin, jotka liittyvät herra Kovaciin. Puhummeko aina vain Unkarista? Ei, tämä ole meidän päätöksemme. Ja te, siis Orbanin hallitus, voi aktiivisesti myötä vaikuttaa siihen, että, että, että, että ei ole syytä puhua Unkarista. Herra Kovats kun te valittelette, ja totta kai se on teidän oikeutenne, että ensimmäisen 40 minuutin aikana tuli vähän faktoja, vaan paljon tunne, tun, tuntojen omaisia purkauksia, niin teidän ensimmäisessä minuutissa niin te myötävaikutette myös tähän. Mutta haluan esittää kaksi lyhyttä konkreettista kysymystä, Rova Mora. Tehän jo omassa alkupuheenvuorossanne hyvin seikkaperäisesti kuvailitte sitä, minkälaista, minkälaisilla toiminnoilla, minkäla, miten kansalaisjärjestöihin on vaikutettu, voitteko kertoa arkipäivän työstänne, miten se on muuttunut, ja onko ollut jo sellaisia vaikutuksia, että mahdollisesti jopa vähemmän harvemmat ihmiset aktivoituvat tai tapahtuuko päinvastoin, että nyt tässä tilanteessa monet ihmiset ovat järjestäytymässä kansalaisjärjestöihin ja meidän kannalta on hyvin tärkeää, että jos te jotakin toivoa jotakin, niin voisitteko, että mitä, mitä te toivoisitte, että miten Euroopan unioni toimii, erityisesti neuvosto ja komissio suhtautuisivat tähän tilanteeseen? Ja toinen kysymys herra Ruma Weberillä Euroopan neuvostosta meidän täytyy valitettavasti tuon, tuostakin näemme valitettavasti populistisia kommentteja hallitusten johdossa, esimerkiksi miten Orban yhdisti Charlie Hebdoon ja poliittiseen taloudelliseen maahanmuuttoon ja sitten attentaatteihin omissa maissa. Miten te, te arvioitte tällaisen retorisen keskustelun kärjistymisen, jossa myös lietsotaan mielialoja vähemmistöjä vastaan? Ja voitteko kertoa omista kokemuksistanne, mitä Euroopan unionin toimielinten pitäisi tehdä tässä, jotta tämän, tämän tyyppistä toimintaa vastaan voitaisiin reagoida? Thank you, Birgit. Kiitos, Birgit. Tämä on aivan ilmiselvää puhujille. 17 jäsentä esittää kysymyksiä, eli pistäkää nyt kysymykset merkille. Ne kysymykset, jotka on osoitettu suoraan teille ja sitten myöhemmin pääsette vastaamaan. Sitten Kirkhop, ECR. <coughs> Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on pari kysymystä herra Kovacille, mutta ennen kuin esitän kysymyksen, niin haluaisin toistaa näkö kantani siitä, että Euroopan unionin komissio on sopimusten suojelija, ei Euroopan parlamentti. Ja me olemme aina sanoneet, että komissio on se oikea elin, jonka tulisi valvoa jäsenmaiden rikkomuksia, perusoikeuksia tai oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Ja täten seuraan suurella innolla komission kantaa, samaan tapaan kuin seuraan parlamentin kantaa. Tiedän, että tilannetta valvotaan ja se on tärkeää. Herra Kovacs, kansalaisjärjestöistä. Voinko esittää teille kysymyksen, aika faktisen kysymyksen? Mikä Unkarissa on prosessi kansalaisjärjestöjen rekisteröitymiselle? Onko sellainen menettely olemassa? Te mainitsitte suuren määrän kansalaisjärjestöjä, joita Unkarissa on. Niitä on todella paljon. Ja sitten mainitsitte pienen määrän kansalaisjärjestöjä, joiden kanssa suhde on hieman erilainen. Eli onko tässä jotakin tekemistä poliittisten herkkyyksien tai kansalaisjärjestöjen mielipiteiden suhteen? Onko tässä kysymys taloudellisesta nuhteettomuudesta? Ja voinko kysyä teiltä vielä lopuksi, kansalaisjärjestöjen määrän kasvu. Onko tämä määrä ollut kasvussa siitä lähtien, kun demokratia saatiin Unkariin? Ja kuinka paljon kansalaisjärjestöjä oli olemassa ennen? Um, Kiitos. Seuraavaksi Gue Martina Andersson, olkaa hyvä. I want to thank all... Haluan kiittää kaikkia panelisteja. Sorry. Niin, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Oh. Oh, Alde. Ah, Alde. Olen pahoillani. Sorry, um, Celia. Olen pahoillani, Cecilia. Alderyhmä jäi tässä karmea. Alde Wikström. <laughs> Cecilia Wikström, Alderyhmä. Erityisesti tänään näin kävi. Minä pahoittelen. Sorry, Martina. Thank you. Olen pahoillani myös Martina. Kiitos puhe- puheenjohtaja, kiitos herra Kovacs kaikilla kunnioituksella, että olette tervetullut tähän valiokunta parlamenttiin. Haluaisin vain muistuttaa artiklasta 2 perustamissopimuksessa. Perussopimus on meille ikään kuin kimaltavana tähtenä mielessä. Täytyy muistaa, että te käytätte puheenvuoron valittujen jäsenten edessä, parlamentin edessä, kun kuvailette parlamenttia tätä valiokuntaa saippua oopperana. Se, että sitä emme voi hyväksyä. And secondly, and secondly. Ja toiseksi, haluatteko todella, että Euroopan parlamentti luopuu ihmisoikeuksien puolustamisesta? Eikö ole vaikeaa joutua tällaiseen eh, juoneen mukaan, jossa on toisella puolella e-, tuomioistuin, komissio, parlamentti, Euroopan neuvosto, Venetsian komissio. Sanokaa meille nyt tässä yhteydessä totuus. Olemmeko me kaikki valehtelijoita teidän näkökulmastanne vai eikö tässä nyt ole jonkinlainen pieni totuuden hiukkanenkin kaikessa mukana? Olisi oikeudenmukaista antaa meille selitys itse asiakysymyksestä. Täytyy olla jonkinlainen totuuden hiukkanen mukana tässä kritiikissä, jota kaikki eurooppalaiset organisaatiot, jotka luettelin, ovat esittäneet. No sitten kodittomien majapaikat. Tunnustan ja täysin kunnioitan ja arvostan sitä, että Unkarin hallitus on tehnyt kaiken tämän työn kaikista haavoittuvimpien hyväksi maassanne, mutta oliko todella samanaikaisesti oikeasti tarpeen tehdä kodittomuudesta rikos? Eikö tämä ole aika lailla ylilyönti niin, että ne, jotka nukkuvat kodittomina ulkona, joutuvat maksamaan satojen eurojen sakkoja. Ei heillä ole tällaisia rahoja. Täytyy olla myös jonkinlaista johdonmukaisuutta siinä, mitä, miten hallitus toimii, jopa Unkarissa. On valtavia ongelmia, joista olemme tänään kuulleet. Median vapaus, kansalaisjärjestöjen ongelmat. Haluaisin mainita sen, että totta kai jäsenvaltioissa on kaikissa monenmoisia ongelmia. Meillä on oltava sellainen mekanismi, jolla seuraamme sitä, kuinka kaikki jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia. On ryhdyttävä toimiin silloin, kun perusoikeuksia ei kunnioiteta. Miten te näette tämän? Pitäisikö teidän hyväksyä se, että Euroopan unionissa on jonkinlainen eh, Kööpenhaminan kriteeristö käytössä tai komissio, joka seuraisi tilannetta. Katsoisitteko, että se olisi hyvä ajatus niin, että emme nostaisi esille pelkästään teidän maatanne, vaan meillä olisi mekanismi, jolla seurataan kaikkia jäsenvaltioita? I think I'm Tähän Cecilia varmaan voisi päättää, sanoo puheenjohtaja. Hienosti suoriuduit. Tämä on todella mielenkiintoista ja haluaisin kuulla teidän todellisen vilpittömän vastauksenne. Cecilia pahoittelee vielä väärää järjestystä. Nyt Martina Andersson kuoryhmästä. No problem, Cecilia. I can appreciate the fact that you wanted in. Uh, Ei ongelmaa. Ymmärrän sen, että halusit puhua ennen minua. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja heidän puheenvuoroistaan ja haluaisin olla samaa mieltä siitä, mitä Cecilia sanoi tämän Saippua-operan suhteen, koska minulla ei ole sellainen olo, että olisin sellaisen osallistumissa tänään, mutta ehkä voisin huojentaa tiettyjä huolenaiheita. Sijoitan nämä kommenttini siihen, mitä Neil Musniak, ihmisoikeuskomission jäsen, sanoi, ja painottaisin aivan erityisesti hänen raporttinsa kohtia, joista meille tänään kerrottiin ja haluaisin keskittyä siihen, mitä hän sanoi suvaitsemattomuudesta ja syrjinnästä. Ja oletan, että teidän mielestänne Neil Musniak ei ihmisoikeuskomissaarina ole osa tätä saippua operaa. Niin, mitä LGBTI-henkilöihin tulee, niin haluaisin esittää kysymyksiä niille ryhmille, jotka ovat tehneet yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa. Jos otetaan huomioon, että heinäkuussa 2014 sanottiin, että äh, tämä kielto äh, Baratille oli, äh, oli, ei ollut perusteltu, onko esimerkiksi oltu yhteydessä siihen osastoon, joka on ollut vastuussa toimeenpanosta ja joka on tarkastellut eurooppalaisia ihmisoikeustuomioita ja onko Unkarin hallitus tehnyt yhteistyötä tämän tahon kanssa koska varmaankaan ei olla sitä mieltä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on osa saippua operaa. Ja Romania No, komissaari on sanonut, että on ollut ryhmiä, jotka ovat iskeneet romaniväestöön. Haluaisin tietää, mitä on tehty, jotta tähän huolenaiheeseen olisi puututtu ja että ne kansalaisjärjestöt, jotka ovat tehneet yhteistyötä romaniväestön kanssa, onko niillä sellainen että niihin on kohdistettu häirintää? Esimerkiksi videoselfi, joka sai paljonkin kritiikkiä osakseen, ja siinä syytettiin naisia siitä, että he joutuivat seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt, jotta korjattaisiin äh, tällaisia asenteita? Tiedän, että tällainen maininta, tämä video on tämän jälkeen poistettu. Tiedän, että meidän meppeinä täytyy esittää kysymyksiä siitä, äh, jos Unkarin tilanne olisi paljastettu aikaisemmin sellaisena kuin se on, niin olisiko se vaikuttanut Unkarin EU-jäsenyysmahdollisuuksiin, jos Kööpenhaminan kriteerejä olisi sovellettu, jos otetaan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot ja sen, mitä Nils Musniak on sanonut ja ne puheenvuorot, joita olemme tänään panelisteilta kuullut, niin meppeinä me, meidän olisi tullut olla huolissamme siitä, mitä Unkarissa tapahtui. Ähm. Kiitos Martina. Argentiini ja vihreät, mutta ennen kuin siirrymme seuraavaan puheenvuoroon, tiedän, että te haluatte myös vastauksia. Nämä ovat syvällisiä kysymyksiä. Teidän etujenne mukaista on nyt pitää puheenvuorot parissa minuutissa. Kyllä te onnistutte tässä, koska toki nämä kommentit voivat esittää yhdessä minuutissa ja ihan vahvassa sanamuodossakin. Me haluamme kaikki kuunnella vastaukset ja oliko se nyt kello 11, kun vieraamme täytyy poistua. Eli teidän etunen mukaistaan toimia näin. Judith Sargentini, vihreät. Thank you, Chair. As... Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentti yrittää auttaa komissiota pääsemään eteenpäin tästä Kööpenhaminan dilemmasta. Vuosien aikana olemme keskustelleet aiheessa. Parlamentti on esittänyt oman mietinsönsä Unkarista ja artikla 2 lähestymistavata neuvosto taas on käyttänyt oikeusvaltiomekanismia. Me kaikki olemme halunneet löytää tavan edetä, niin kuin näemme artikla 7 menettely tulee harkittavaksi, mutta käytännössä tähän suuntaan ei mennä. Miksi parlamentti toimii näin? Miksi parlamentti kutsuu keskusteluun Unkariteemasta? Mehän olemme itse asiassa perusoikeuksien vaalioita unionissa – jos olemme ujoja ja katsomme, että ei ole kohteliasta puhua tämän tapaisista ongelmista jäsenvaltioiden suhteen. Jo hetki sittenhän parlamentissa äh, puhuttiin siitä, että palautetaan pakolaisia Marokon rajalle espanjalaisiin klaaveihin. Keskustelu oli kiivas ja tässä Espanja nimenomaan nostettiin esille yksittäistapauksena. Meidän täytyy ymmärtää, että me olemme ystäviä. Ystävät sanovat toisilleen, mikä sujuu ja mikä ei suju. Arvostaisin kovasti sitä, jos Unkarin hallituksen edustaja todella sitoutuisi käymään meidän kanssamme asiapohtiasta keskustelua ja hyväksyisi jonkinlaisen oikeusvaltiomekanismin. Tämän kautta näkisimme, että Unkarissa on siis tiettyjä seikkoja, joita täytyy työstää, joita täytyy käsitellä ja on asioita, joissa se on pystynyt parantamaan suoriutumistaan. Euroopan neuvosto nostaa esille vahvuuksia ja heikkouksia. Minä pitäisin tätä jonkinlaisena vinkkinä hallitukselle parantaa juoksuaan. Me kaikki toimimme näin. YK tekee ihmisoikeustarkastuksia, niin eihän koskaan kritiikki miellytä, mutta se täytyy vain hyväksyä ja työstää eteenpäin. Tämä olisi minusta tapa edetä 28 jäsenvaltion Euroopassa. Kiitos. Thank you, Judith. Um... Kiitos, Judith. Laura Ferrara, EFDD, viimeisenä koordinaattorina. Missä olet? Onkohan paikalla? No, sitten menemme suoraan jäsenten puheenvuoroihin. Niedermüller ensimmäisenä, Peter. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan unkariksi, koska puhutaan Unkarista. Államtitkár ön a Európai Parlament egyik nagy Kiitos. Te olette yhdessä Euroopan parlamentin hienossa valiokunnassa ja sitten kuitenkin meidän työtämme pidetään saippua operana. Teidän puheenvuorojen jälkeen saippua opera, te itse edistätte sitä. Te ette saaneet kovin tarkkoja kysymyksiä, mutta haluaisin esittää teille tarkkoja kysymyksiä. Teidän pääministerinne joulukuussa Äh, amerikkalaiselle Bloombergille sanoi, että tilivelvollisuusjärjestelmä on amerikkalaisten keksintö ja nyt sitten sitä sovelletaan eurooppalaiseen politiikkaan. On aika lailla arkaluontoista, että ranskalaisten kollegojen läsnä ollessa minun täytyy kiinnittää huomiota siihen, että Montesquieu, ranskalainen filosofi, oli ensimmäinen henkilö, joka viittasi tilivelvollisuuteen – Todellinen kysymys, joka tässä tulisi esittää, on se, että jos teidän pääministerinne ei ole sitä mieltä, että tilivelvollisuus on tarpeellista demokratiassa, niin millä se sitten korvattaisiin? Mikä varmistaa sen, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan? Minulla on toinenkin kysymys. Haluaisin siteerata pääministeriänne. Pariisin terroristi-iskujen jälkeen hän sanoi, että me emme halua eri lähtökohdista olevia ihmisiä tulevan Unkariin suurin määrin. Unkari haluaa pysyä unkarilaisena. Ja tämä tarkoittaa sitä, hyvä valtiosihteeri, että pääministeri määrittelee kulttuurin, Unkarin kulttuuria ja hän haluaisi, että Unkari on unkarilainen. Mitä sitten kulttuurin vähemmistöille tapahtuu? Millä taataan niiden oikeudet? Esitin tässä hyvin spesifisiä kysymyksiä, odotan sitten spesifisiä vastauksia. Kiitos. Otamme puhujat puheenvuoropyyntöjärjestyksessä tiukasti. Katy Perry. Ja pahoittelen eilisestä, että en ottanut sinua listalle. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille vieraillemme tänä päivänä. Minulla olisi täsmäkysymys Amnestin edustajalle ja myös ihmisoikeusvaltuutetun toimiston edustajalle. Aivan niin kuin kollega ilmaisi, minua inhottaa se, miten pääministeri Orban on käyttänyt terroristi hyökkäyksiä Pariisissa ja hyökännyt itse maahanmuuttoa vastaan. Erityisesti näinä aikoina jolloin on tärkeää, että johtajat, kansalaiset toimivat yhdessä. Unkarin pääministeri luo uusia jakolinjoja ei demokraattisten kansalaisten ja ekstremistien välillä, vaan unkarilaisten eh, kesken, silloin kun kyse on erilaisista kulttuuri- tai uskonnollisesta taustasta. Politiikka, jossa asetetaan me ja nuo vastakkain, minkälaisia vaikutuksia sillä on heikoimpien tilanteeseen yhteiskunnassa, romaanien, seksuaalivähemmistöjen, juutalaisten ja muiden. Entäpä kansalaisjärjestöjen edustajat, miten tämä kaikki vaikuttaa teidän viestiinne ja siihen, että suurin eurooppalainen poliittinen perhe – joka koostuu suurista merkittävistä konservatiivipuolueista, Merkelinkin puolueista jatkossakin jatkuvasti puolustaa epädemokraattista Fidesin politiikkaa. Kun kaikki demokraattiset voimat tässä parlamentissa yhdistyisivät ja antaisivat merkin siitä, että emme hyväksy tällaista ilmeistä oikeusvaltion loukkaamista unionissa, olisiko se teidän mielestänne merkittävää? Ja sitten vielä unkariksi minä pahoittelen sitä, että herra Kovac ei käyttänyt aikaa hyväkseen ja reagoinut näihin hyvin vai- vakaviin kysymyksiin ja hän totesi, että legitiimi kritiikki onkin vain valhetta. Kiitos. Thank you. And next is... Kiitos. Anna Gomes seuraavaksi. I'd like to hear Miss... Haluaisin kuulla herra Kovacin yksityiskohtaisesti kertovan, miten Kiinan, Venäjän ja Turkin esimerkkiä tulisi noudattaa. Orban piti puheen heinäkuussa ja hän puhui elämisestä liberaalisessa demokratiassa ja että se olisi Unkarin tulevaisuuden malli. Ja eikö tämä ole sitten se, jota hän jo tällä hetkellä soveltaa? Haluaisin esittää kysymyksen muille puhujille. Mitä he ovat mieltä valtiovarainministerien ja komission jäsenen Olli Reenin ehdotuksista, jossa uhattiin Unkaria varojen menettämiseltä, jos se ei onnistuisi saattamaan liiallista alijäämää kuriin ja mitä itse asiassa tapahtuu perusihmisoikeuksien ja perussopimusten kunnioittamisen suhteen. Eikö se ole riittävä peruste sille, että Orbanin hallitus ei enää jatkaisi sortopolitiikkaa. Siis uhka siitä, että EU-varat viedään pois, se tulisi linkittää näihin peruskohtiin. Ja haluaisin esittää aivan erityisen kysymyksen näin äh, kansalaisjärjestöjen äh, listalla äh, Transparency International. Niin haluaisin tietää, mitä tietoa teillä on herra Orbanin ja hänen hallituskumppaniensa toiminnoista, hämäristä toiminnoista. jotka tulisi viedä oikeuteen ja jotta saataisiin lopetettua tämä Orbanin hallituksen toimintatapa. Kollegat, pitäkää kiinni minuutin puheenvuoroista. Meidän täytyy kuunnella myös panelistien vastaukset. Ich habe überlegt, ob ich nicht, nachdem wir in der Seifenoper sind, äh, singen soll. Minä pohdin sitä, pitäisikö nyt laulahtaa tähän yhteyteen saippuaoperassa, mutta päätin kuitenkin pitäytyä puheessa. Unkari on minulle tärkeää, koska tulen itse naapurimaasta, Itävallasta, ja meillähän oli läheinen yhteys historiallisesti. Me arvostamme kovasti sitä, mitä Unkarin kansa on tehnyt, kun se on taistellut vapautensa puolesta. Meille kaikille on järkyttävää, kun näemme, että vuoropuhelua ei käydä. Hiljan vierailin Unkarissa, tapasin monia ryhmien edustajia ja jotkut totesivat, että he eivät voi oikeastaan minua tavata. Heitä pelottaa puhua ulkomaalaiselle poliitikolle. Ikään kuin minä olisin ollut Euroopan parlamentin jäsenenä nimenomaisesti ulkomainen poliitikko. Tästä syystä me halusimme puhua teidän kanssanne siitä, miten asiat tästä voisivat edetä. Jos nyt puhumme yhteisestä tulevaisuudestamme. Ensinnäkin Rova Moralle kysymys. Norjalainen kansalaisjärjestö rahasta, onko sillä ollut ongelmia muissakin maissa vai onko ongelmia syntynyt pelkästään Unkarissa? Sitten kysymys Kovacille. Minulle voisi olla helpompi sitoutua tähän keskusteluun, jos tietäisin, miksi koko maailma nyt on kääntynyt Unkaria vastaan. Mikä on teidän tulkintanne tästä? Great question, but to get the answer... No niin, jotta saamme vastauksia, niin todella pitää pitää kiinni minuutin puheenvuoroista. Lyhyesti muutoin aika loppuu ja tulkeillakin loppuu aika, eli tarvitsemme vastauksia. Seuraavaksi Louis Michel. Oui, <clears throat> oui, monsieur le président. Niin, herra puheenjohtaja, aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että minä olin päättänyt pitää tunteeni pinnan alla tullessani tähän valiokuntaan, koska se mitä tapahtuu, se kyllä ruokkii tunteiden pintaan pääsyä silloin, kun on kysymys demokraateista ja eurooppalaisinahan me sellaisia olemme. Olen harvoin ollut läsnä tämän valiokunnan kuulemistilaisuudessa, jossa vieraana on ollut hallituksen edustaja, joka on tuo julki noin halveksuttavaa halveksuntaa valiokunnan edessä, joka kuitenkin edustaa yli 500 miljoonaa kansalaista ja haluaa kuitenkin elää vapaassa demokratiassa. Eli Voitteko te väittää vastaan, kun sanomme, että hallituksenne pelottelee kansalaisjärjestöjä? Täällä kenelläkään ei ole eh, epäilystäkään tästä. Pelotellaanko siellä mediaan? No siellä mennään niin pitkälle median pelottelun suhteen, että jopa eh, muutetaan lakeja, jotta niiden riippumattomuutta rajoitetaan. Sitten stigmatisoidaan maahanmuutto ja tekee sen hyvin dramaattisella tavalla. On tehnyt tämän aivan hiljattain, jotta tämä keskustelu parha, pahimmalla mahdollisella hetkellä saataisiin uudelleen käyntiin. Stigmatisoi naiset, seksuaalivähemmistöt, asettaa kyseenalaiseksi oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja teidän ministerillänne on täysin uskomattomia lausumia, jotka sotivat niitä sopimuksia vastaan, jotka maanne on kuitenkin allekirjoittanut, joita tulisi kirjaimellisesti kunnioittaa. Unkarin viranomaiset ja kansalaisjärjestöt, silloin kun kansalaisjärjestö on asioista eri mieltä, niin onko näissä suhteissa ongelmia? Eli dialogia tulisi saada aikaiseksi. Haluaisin esittää yhden ainoan kysymyksen No se ehkä vaikuttaa banaalilta kysymykseltä, mutta olen sanonut tämän jo aikaisemmin. Minun mielestäni tässä on kysymys enemmistön tyranniasta. Meillä on enemmistö ja täten enemmistöllä voi tehdä ihan mitä haluaa. Vähemmistöllä ei ole mitään sanottavaa se ei ole koskaan ollut olemassakaan ja se ei ole ollut tässä toiminnassa mukana. Eli kysymykseni on yksinkertainen. Oletteko sitä mieltä, että demokratiassa on kysymys tällaisesta enemmistöstä? Muita kysymyksiä minulla ei ole, koska asian ydin löytyy tuosta. Minulla on sellainen olo, että te ette tahallaan toimi epädemokraattisesti vaan te käytätte tässä tätä enemmistön oikeutta hyväkseen ja sorrutte tällaiseen hyvin vulgaariseen tyranniaan. Well, I can see you're all uh, ignoring my Näin, että nämä varoitukset ajankäytöstä menevät kuuroille korville. Tämä on tuntenomainen aihe ja ymmärrän, miksi näin on. Katsotaan, miten tästä selvitään. Haluan kuitenkin kuulla vastauksia. Katsotaan, miten käy. Kiitos, Louis Michel. Nytt. Winberg. Tack för ordet och tack för att ni kom hit. Sveriges relation med Ungern. Kiitoksia, että tulitte tänne. Suhteet Ruotsin ja Unkarin välillä ovat oikein hyvät, eikä vähiten eh, siitä syystä, että Raul Wallenberg oli, pelasti monia ihmisiä toisen maailmansodan aikana Budapestissa. Ja kunnioitusta löytyy ja tämä on myös tullut tosi, todistetuksi tänään, että Unkari on ollut hyvin myönteinen Ruotsia kohtaan, mutta juutalaisten tilan elämä Unkarissa on osoittanut, miten kaltoita heitä oli kohdeltu ja Ruotsin, Ruotsi voi todeta, että toisen maailmansodan jälkeen antisemitismi ja kommunismin ikeen alla ollut asenne oli selkeä raportti osoittaa, että Unkari on äh, Euroopan antisemitistisin maa. Ja se on sellainen näkemys, joka vuonna 2010 vahvistui sillä, että tämä äh, kyseinen puolue saa näin paljon ääniä. Unkarin hallitukseen haluan vedota, että se noudattaisi demokratian pelisääntöjä ja vastustaisi tämän tyyppistä politiikkaa – juutalaisyhteisöä täytyy tukea Unkarissa. Me haluamme myös kehottaa Borbanin hallitusta lopettamaan kaikki antisemitistiset toimet väestöä kohteen. Nyt kysymykseni suuntautuu lähinnä herra Kovatsille. Miten te näette tämän? Mistä tämä antisemitismi johtuu Unkarissa? Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Voitti. Ja Vorsitzender, ich danke Ihnen. Puheenjohtaja, kiitos. Ja minäkin toivon, että tämän minuutin aikana voin sanoa sen, mikä haluaisin sanoa. Sillä kansallisjärjestöt ovat tänään yrittäneet esittää muutamia asioita. Ja haluaisinkin kernasti etsiä sitä, totuutta, jonka Arvo Wikström toi esille toiseen suuntaisesti. Te sanoitte, että Unkarin valtio maksaa valtavia summia julkiselle yleisradiolle. Miten te sitten selitätte, mikä on julkisoikeudellinen yleisradio? Vaaleissahan kuitenkin yleisesti puhutaan julkisesta vallasta. Te puhuitte siitä, että valtio vaikuttaa mediaan ja oikeastaan tukee lojaaleja toimittajia, mutta samanaikaisesti kriittinen HVG on saa vain 4 prosenttia tilauksista. Ilmeisesti se ei olekään aivan totaalinen juttu. Sitten puhuttu poliittisesta vaikuttamisesta lehtien tai median, medioiden toimituksissa. Eräs, eräs media, johon jopa Telekom investoi rahaa, Katsotteko te, että se pakotettiin erottamaan toimittajia? Te sanoitte kuitenkin samalla, että ne, me oletamme näin. Ja minusta tämä ei ole se tapa, millä tavalla me keskustellaan. Joko me esitämme selviä, selviä todisteita pöydälle tai sitten jätämme sen esittämättä. Lopuksi toteaisin, herra Kovac puhui, käytti selkeitä sanoja, nyt kuitenkin äh, tässä tänne valiokuntaa kutsutaan yleensä niitä ihmisiä, jotka äh, äh, kääntyvät vasemmalle ja esimerkiksi ei puhuta esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksista Kreikassa. Kiitoksia. Okay, thank you. Uh, colleagues, to give us a bit more time. Kollegat, jotta saamme hieman lisää aikaa, havaitsin, että seuraava kohta esityslistalla on minun oma kohtani. Puheenjohtajana minä voin kyllä lykätä tätä omaa kohtaa, niin näin saamme hieman lisää aikaa. Ymmärrän, että keskustelu käy kiivan, enkä halua rajoittaa kollegoiden puheaikoja, enkä halua myöskään vastauksista viedä aikaa. Näin saamme hieman lisää aikaa. En lähde teitä nyt ärsyttämään puheajan rajoittamisella jatkuvasti ei tietenkään tarkoita sitä, että voi puhua ikuisesti ja loputtomiin. Sofi Intselt on seuraavana listalla. Yes, thank you, Claude. Kiitos, Claude. Olen hieman pettynyt tähän kuulemiseen, täytyy sanoa, koska nyt käydään kuureen vuoropuhelua. Voin yhtyä Louis Michelin kommentteihin hyvin pitkälti. Kovacin asenteen kohdalla eihän se ole kovinkaan rakentava asenne. Tämä on klassinen taktiikka hylätä kritiikki, jota vastustaja esittää. Ikään kuin kyse olisi operasta tai juonesta, salajuonesta. Onko Norjan hallitus mukana tässä operassa tai juonessa? Entä Merkel, Barroso, OECD ja Hollannin hallituskin, EPP-läiset, Euroopan neuvostokin? Äh, siellä myös Venäjä ja Turkki ovat jäseninä, kas kummaa. Ovatko ne kaikki osa tätä saippua operaa, herra Kovacs? Eihän se kovin uskottava väite ole. Niin kuin Louis Michel totesi, demokratiassa ei ole kyse siitä, että suojellaan enemmistöä. Demokratiassa on kyse siitä, että nimenomaisesti suojellaan vähemmistöjen oikeuksia. Tämä määrittää demokratiaa auktoritaarisiin valtakoneistoihin verrattuna. Te ette suojele vähemmistön oikeuksia. Sen sijaan, että puhuisitte vähemmistöistä, niin Fides on varsinaisesti vähemmistö, koska muistuttaisin, että saitte 45 prosenttia äänestä, ei se ole enemmistö. Saitte kaksi kolmesosaa parlamenttipaikoista ja hävisitte viime vaalit itse asiassa. Kenties voisitte pohtia sitä, mitä tapahtuu, jos vaalit häviätte seuraavalla kerralla. Olen myös jossain määrin huolissani, kun te käsittelette demokratiaa. Jos hallituksenne yhtyisi Cameronin eh, kommentteihin, Orbanin kaverin kommentteihin, niin että eh, nämä salausavaimet eh, tehtäisiin rikollisiksi. Mitä tämä tarkoittaa journalisteille ja kansalaisjärjestöille ja muille? En esitä mitään täsmäkysymystä, koska meillä on ollut tämän tyyppisiä kuulemisia ja kokouksia aiemminkin meidän ei pidä aina keskustella Unkarista, mieluummin keskustelisin muista aiheista. Me tarvitsemme välineen Euroopan unionissa, jonka kautta voimme seurata ja täytäntöön panna oikeusvaltion periaatteita ja demokraattista hallintoa kaikissa jäsenmaissa. Sen takia ALDE onkin ehdottanut, että me teemme sopimuksen aiheesta, ei vain hakijamaiden kanssa, vaan kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Kyse olisi vuosittaisesta toiminnosta. Kiitos. Spinelli. Barbara Spinelli. Grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys herra Kovacille. Amnestille myöskin. Herra Kovac, on tiettyjä faktoja, joita eri instituutiot ja ihmisoikeustuomioistuin ovat käyttäneet tuomioidensa perustana. On aivan erityisiä toimia, joita on olemassa, ja haluaisin esittää teille kysymyksen siitä, miksi te pidätte kaikkia näitä toimia ja kritiikkiä vain emotionaalisena reaktiona tai saippua oopperana. Tämä antaa hyvin erityisen vaikutuksen demokratiasta ja hallituksestanne. Ja myöskin puhujien oikeudet laitetaan samalle tasolle kuin tunteet. Oikeuksissa on kysymys vähemmistöjen oikeuksien puolustamisesta ja vähemmistöt eivät ole ihmisryhmiä, joilla on oikeus vain tunteisiin ja te kuitenkin rajoitatte kaiken pelkästään tunteisiin. No ehkä olen väärässä. Sitten kansalaisjärjestöille ja Amnestille kysymys. Heidän alustuspuheenvuoronsa olivat erinomaisia. Haluaisin esittää kysymyksen siitä, onko kansalaisjärjestöjen joukossa ja Amnestissä, oletteko heijasteletteko te niitä välineitä, joita Euroopan unionilla on jotta taisteltaisiin rikkomuksia ja perusoikeusrikkomuksia vastaan. Tässä tulisi pohtia vakavasti Kööpenhaminan kriteerejä ja sitä, mitä EU-jäsenyyden toteuduttua tapahtuu, koska heti kun maasta tulee EUn jäsen, niin kriteerejä ei enää sovelleta. Sitten artikla 7.2. Se on hyvin vaarallinen artikla siitä syystä, että miten voidaan sanoa, että perusoikeuksien rikkomus on tapahtunut, jos neuvostossa vaaditaan yksimielisyyttä ja jos on olemassa maa, jota kritisoidaan ja sitten samaan aikaan kuitenkin maa arvioi itse itseään ja tältä maalta täytyisi saada positiivinen arvio ja tunnustamaan se, että rikkomus on tapahtunut. Pyydän anteeksi, että käytin hieman liian, aikaa, liian paljon aikaa. Ei tarvitse pahoitella. Usein, Barbara, olet listan lopussa. Mielelläni annan tämän ajan. Totesin, että usein joudut tinkemään omasta puheenjohtajasi. Mielelläni annoin tällä kertaa aikaa. Seuraavaksi Malin Björk. Thank you very much. Uh, much have been said. Kiitoksia. Paljon on sanottu ja en nyt aio toistaa näitä kaikkia odotan myös vastauksia näihin ihmisoikeusmekanismia koskeneisiin kysymyksiin ja oikeusvaltion periaatteita koskeviin kysymyksiin. Ja kun ihmis, äh, naisjärjestöt ovat kansainvälisesti tunnettuja äh, työstään äh, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja tämä on mainio järjestö, jossa on hienoja aktivisteja, jotka järjestävät muun elokuvafestivaaleja jossa puhutaan sukupuoliasioista totta kai. Ja he ottivat yhteen minuun ja he olivat hyvin aggressiivisia ja uhkasivat. Ja monia muita kysymyksiä on esitetty, mutta haluaisin kysyä yhden, e, e, esittää yhden kysymyksen, joka on konkreettinen. Haluan olla solidaarinen näiden järjestöjen suuntaan. Kysynkin ihmisoikeus mediaaktivisteilta, miten me voimme konkreettisella tavalla osoittaa solidaarisuutta ja tukea sille työlle, mitä nämä järjestöt tekevät, koska haluaisin lähteä täältä lyhyen aikavälin strategialla, mutta myös pitkän aikavälin strategialla, millä tavalla voidaan ajaa näitä asioita. Kiitos ja kiitos, että puhe aika pysyi tiukasti lyhyenä. Lopes Aquilar oli edellisellä kaudella puheenjohtajana ja sehän sopiikin tähän yhteyteen. Eli viimeinen puhuja ennen kuin panelistit saavat vastaukset. Mister. Yritän puhua lyhyesti. Herra Kovaks Minulla oli kunnia johtaa tätä LIBE-valiokuntaa edellisellä kaudella, kaudella 2009 äh, Johdin myös valtuuskuntaamme Unkarissa. Olin loppumietinnön osalta varjoesittelijänä. Silloin kun käsittelimme ihmisoikeuksia Unkarissa, kävin Budapestissa ja minulla oli useita mahdollisuuksia todeta selkeästi, että Euroopan parlamentti ei ole mikään ulkomainen valta ei täällä eikä Unkarissa. Me edustamme 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ja me edustamme yli 10 miljoonaa Unkarin kansalaista, jotka aivan samalla oikeutuksella omavat Euroopan unionin kansalaisuuden ja siihen kuuluvat oikeudet. Minäkin totesin, että demokratiassa ei ole pelkästään kyse enemmistön hallinnasta. Kyse on ennen kaikkea siitä, että suojataan vähemmistöjä, mukaan luettuna poliittiset vähemmistöt. Näin ollen suojellaan oppositiota, taataan perustuslailliset poliittisen opposition toimintamahdollisuudet. Myös vallan kolmijako liittyy tähän. Haluaisin käsitellä aihetta, joka ei vielä ole noussut esille, oikeuslaitoksen riippumattomuus. Haluaisin kuulla jonkinlaisen kommentin siitä, miten niin sanottu kansallinen virka on toiminut, kun kyse on perusoikeuskirjan oikeudesta äh, tuomarin toiminnan näkökulmasta. Unkarissahan on otettu se mahdollisuus käyttää, että yksittäisiltä tuomareilta poistetaan tuomarin virka ja siihen kuuluvat velvollisuudet ja siirretään tehtävät toiselle tuomarille – Miten tämä vaikuttaa tuomioistuinten kuormittumiseen, tapausruuhkaan? sitten perustuslaillinen uudistus, joka on ollut käytös, käynnistetty Unkarissa, sitä ei ole juurikaan käsitelty. Kiitos. Kiitos, Juan. Näin puhujat on nyt käyty listalta loppuun. Monia kysymyksiä on esitetty panelisteille. Voi olla, että tämä nyt vaikuttaa aivan mahdottomalta hallinnoida, mutta annan teille kuitenkin mahdollisuuden yrittää sitä herra Kovac. Tässä jää totta kai numeroiden valossa alakynteen, kun laskemme kuinka monta kansalaisjärjestöjen ja journalistien edustajaa on, mutta jokainen saa nyt puheaikaa viiden minuutin ajaksi äh, Kovacille hieman enemmän, koska teille esitettiin paljon suoria kysymyksiä. Herra Kovac, haluatteko aloittaa kierroksen ja vastata näihin täsmällisiin kysymyksiin, joita teille suoraan osoitettiin. Tyydyttääkö tämä ratkaisu kaikkia? Te voitte aloittaa, herra Kovac. Köszönöm, elnök úr. Pontosan ez a legnagyobb, egyik legnagyobb probléma. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on ongelma. Nämä olivat lausumia eikä niinkään kysymyksiä. Ja minulle on annettu viisi minuuttia vastaamaan näihin. Useimmat kysymykset alkoivat Äh, kannanotolla tai lausumalla. Kyllä teillä on enemmän aikaa, sanoo puheenjohtaja. Äh, kiitoksia, kiitoksia. Ja yritän käydä läpi nämä kysymykset tai oikeastaan lausumat pikemminkin, joita kuulin. Mutta ei ole helppoa, tämä ei ole helppoa, koska minua on syytettä siitä, että minä en käy keskustelua ja dialogia, mutta me olemme dialogissa Euroopan unionin toimielinten kanssa jossa puhutaan demokraattisen instituutin toiminnan takaaminen. Me olemme vastanneet kaikkiin näihin kriittisiin huomioihin ja minäkin yritän tehdä näin, useimmat näitä, näistä asioista on nyt saatu päätökseen, mutta silti näitä kysymyksiä, sen kun vain pulpahtaa esiin poliittisiin perustein ja emotionaalisiin äänenpainoin, ja tässä lähdetään siitä, että kuitenkin Unkarin hallitus on, on, on konsensuksessa monen kansainvälisen järjestön kanssa näistä asioista. Muistuttakaa minua, jos unohdan jonkun kysymyksen. Kysymys on, jokuhan mainitsi, että Unkari äh, äh, jätettiin syrjään, mutta Unkari on sellainen maa, joka aikaisempina vuosina oli esillä hyvin usein, eikä minulla mitään sellaista tietoa, että muut EUn toimi- jäsenvaltiot olisivat olleet niin tarkan tarkastelun kohteena tai olleet Liben esityslistalla niin useaan otteeseen. Jos esitätte samat kysymykset, ja jos mennään yhtä yksityiskohtaisiin kysymyksiin kaikkien muiden EU-jäsenvaltioiden osalta, niin silloin meillä on hyvin erilainen keskustelu ja hyvin erilaiset tulokset ja haluaisin muodollisesti protestoida sitä, näitä huomioita ja näitä lausumia, joita on esitetty, että jonka mukaan Unkari olisi autoritäärinen valtio tai diktatorinen valtio. Ja, ja on kyseenalaistettu se, mitä Unkarissa on tapahtunut kolmeen otteeseen 2014, nimittäin että hallitus voittamat perättäiset vaalit suurella enemmistöllä 2014, kolme perättäistä vaalia. Te kyseenalaistatte tämän ja silloin kun te sanoitte, että, että Fides olisi vähemmistössä, että me emme olisi voittaneet, niin ehkäpä teidän pitäisi tarkistaa faktanne. Useat puhujat puhuivat vähemmistöjen puolustamisesta ja suojelemisesta. Unkarissa on kuitenkin satoja vuosia koettu, eletty tällaista rinnakkailua vähemmistöjen kanssa. Me olemme kotouttaneet vähemmistö, kansallisia vähemmistöjä kautta historiamme. Meillä on oma lakikin kansallisista vähemmistöistä, joka on ainutlaatuinen Unkarissa, kun ajatellaan vähemmistöjen edustusta. Aivan lyhyesti tästä raportista, jonka Euroopan neuvosto teki, joka laadittiin, ja äh, esitettiin joulukuussa. Se sisältää äh, faktavirheitä. Ne lausumat, joita te esitette äh, antisemitismin lisääntymisestä tai väkivallan teoista romaneja vastaan viime vuosina, nämä, ovat, nämä eivät ole totta itse asiassa, jos jotain olemme nähneet, niin olemme nähneet näiden tapahtumien vähenemän. Unkarin juutalaisjärjestöt ovat itse sanoneet näin. Saako puhua loppuun? Jos te ette aina minua edes puhua loppuun. No, katsokaapa näitä, tätä raporttia, jonka Unkarin juutalaisjärjestöt ovat julkaisseet. He itse sanovat, että pyöränpöydän keskusteluissa äh, Unkarin hallituksen kanssa, että, että juutalaisvastaisuus on vähentynyt. No, me olimme ensimmäinen hallitus. Äh, aikaisemmat hallitukset eivät tehneet tätä. Me olimme ensimmäinen hallitus, joka todella kielsi puolisotilaalliset järjestöt äh, ja niiden toiminnan kaupunkien kaduilla sotilasuniformuissa. Me kielsimme tämän toiminnan Ja nyt sitten vähemmistöjen leimaamisesta Unkarin hallitus, joka 2010 ennen eh, Unkarin puheenjohtajakautta EU-ssa otti romanien asiat agendalle. Me olimme ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka teki näin. Unkarin kotouttamispolitiikka Romanian kotouttamispolitiikka Unkarissa perustuu faktoihin ja se on suuri menestystarina Euroopassa tältä osin. Minä vastasin tuosta politiikasta puolitoista vuotta ja faktat epäävät sen, mitä te olette täällä sanoneet tänään. Teidän valiokuntanne, no miksi te ette käsittele vastaavia tapauksia asioita Länsi-Euroopan puolella? Me olemme nähneet Länsi-Euroopan puolella väkivallan tekoja juutalaisia vastaan läntisessä Euroopassa. Nämä ovat faktoja, mutta se mitä te puhutte Unkarista ja Keski-Euroopasta, niin eivät, se ei pidä paikkaansa. Teitä ei, voi, ei näitä voi tällä tavalla verrata. Mennäänpä eteenpäin. Euroopan intézmények mindegyikének megvan a maga feladat és hatásköre. Euroopan unionin toimii on omat roolinsa ja vastuunsa Unkarin hallituksella ja, ja ministeriöt ovat dialogissa Euroopan unionin toimielinten kanssa. Ja aina kun kysymyksiä esitetään, me esitämme aina faktat vastauksina. Ja tämä on Unkarin hallituksen poliittinen linja. Ja tämä on myös Unkarin hallituksen näkemys, että riippumatta siitä, miten me vastaamme näihin kysymyksiin, nämä kysymykset sen kuvaan pulpahtavat uudelleen esille. Ja vastaisinkin herra Kirkhovin kysymykseen kansalaisjärjestöistä. 2012 Unkarin parlamentti hyväksyi uuden kansalaisjärjestölain. Ja sidosryhmät, kuten myös kansainväliset järjestöt, pitivät hyvänä tätä uutta lakia. Uudet säännöt olivat hyväksyttävissä kaikkien kannalta ja itse asiassa ne saivat aikaan järjestyksen siellä, missä oli epäjärjestystä aikaisemmin, missä on kansallisjärjestön rahoitus ja niiden toiminta e, ja rekisteröinti ja tilin, tilin, tilinpitosäännöt ja niin poispäin. Yhdysvaltain lähetystöstä kansainväliseen järjestöön, kansallisiin järjestöihin ja sidosryhmiin. Kaikki nämä pitivät tätä lakia hyvänä. Ja nyt kun on, on tällainen oikeusjuttu tai muutama oikeusjuttu muutamaa kansallisjärjestöä vastaan tai kohtaan, niin te sitten kyseenalaistatte tämän koko lain, vaikka sitä pidettiin hyvänä vuonna 2012. Minä en ole enää yllättynyt siitä, että unkarilaiset mepit siteeraavat väärin pääministeriä ja vääristelevät hänen lausumiaan. Te tiedätte tismalleen, mitä, mitä pääministeri sanoi. Enkä minä halua asettua siihen rooliin, että minun pitäisi selittää teille, mikä ero on Amerikan poliittisella rakenteella ja Euroopan poliittisella rakenteella, ja mitä Montesquieu sanoi vallan tasapainosta ja miten se toimii käytännössä myös USAssa. Um, igen, ez nagyon érdekes, hogy uh, milyen, milyen véleményeket kiabálnak be innen a sorokban. Minusta on kiinnostavaa, että ne asiat, mitä te huusitte minulle, niin se on varsin tyypillistä. Vain yksi asia, jonka, tai äh, toinenkin asia, johon haluan reagoida. Ihmiset, jotka ovat vammaisia, ja vammaisten palkkaaminen tai työllistyminen voidaan verrata Unkarin hallituksen toimia ja, ja Unkarin hallituksen toimia voidaan verrata niihin asioihin, mitä on tapahtui ennen vuotta 2010, jos verrataan kahta hallituskautta, niin tulette näkemään, että nämä ihmiset ovat edustettuina esimerkiksi parlamentissa nyt – ja olemme täysin samoilla linjoilla kuin äh, mitä EUn suosituksessa on esitetty. Ja sitten viimeinen huomio, jos unohdin jotain, niin muistuttakaa minua. Se, mitä pääministeri sanoi laittomasta maahanmuutosta, tämä huomio ei, ei ylitä teidän oman päätöslauselmanne rajoja. Katsokaapa omaa niin lukekaapa päätöslauselmanne uudelleen. Tai verratkaa sitten hänen lausumaansa niihin huomioihin, mitä muut Euroopan johtajat ovat sanoneet laittomasta maahanmuutosta. No te voitte tietenkin pitää, laittaa tietenkin pään pensaaseen, mutta, mutta tämä on kuitenkin tärkein asia, yksi tärkeimmistä asioista tämän päivän agendalle ja, ja pitäisi päästä keskustelemaan ilman emootioita. Kiitoksia. Voitteko vastata ja ei enempää kuin viisi minuuttia? Mm. Tässä on esitetty pari kysymystä liittyen siihen, mitä tämän komission, komissaarin raportin jälkeen tapahtuu ja että käymmekö neuvotteluja viranomaisten kanssa – No mitään konkreettista seurantaa lisävierailuun tai viranomaisten kanssa pidettävän kokouksen muodossa ei ole, mutta haluaisin mainita kuitenkin, että ensi viikolla Strasbourgissa parlamentaarisen yleiskokouksen aikana Euroopan neuvostossa järjestetään kuuleminen Unkarin tilanteesta. Tämä on jatkoa vuoden 2013 päätöslauselmalle ja meidän komissaarimme tulee osallistumaan tähän keskusteluun ja hän käy näkemysten vaihtoa Euroopan neuvoston Unkarin valtuuskunnan kanssa. Eli tämä on osa tätä jatkuvaa dialogia, jota komissaarimme haluaa ylläpitää. Tietenkään raportti ei ole tämän tarinan loppu. Me toivon mukaan jatkossakin käymme näkemysten vaihtoa tästä aiheesta ja joskus komissaarimme kirjoittaa viranomaisille kirjeitä. Näin me toimimme sen jälkeen, kun vierailimme maassa ja totesimme tiettyjä asioita kansalaisjärjestöissä, eli kirjoitimme asianomaiselle ministerille ja saimme vastauksen. Eli jos tällä välin sitten tulemme siihen johtopäätökseen, että erityistä seurantaa tietyistä asioista tarvitaan, niin meillä on, on olemassa keinoja yhteistyöhön viranomaisten kanssa. Sitten esitettiin kysymys vammaisiin liittyen. No tämä ei koske ainoastaan Unkaria, eikä tässä ole ainoastaan Unkarin laitoksista kysymys, mutta haluaisin vain mainita, että me olemme julkistaneet raportin, joka liittyy vammaisten oikeuteen asua itsenäisesti ja olla osa yhteisöä. Eli me haluaisimme, että näitä suosituksia täytäntöön pantaisiin sitten stigmatisoiva retoriikka maahanmuuttajia vastaan. No valitettavasti tämä ei koske yksinomaan Unkaria. Me jatkuvasti painotamme sitä, että ensinnäkin tähän liittyy sanastollinen problematiikka, eli puhutaan ei ainoastaan epäsäännöllisestä maahanmuutosta, mutta myöskin laittomasta maahanmuutosta. Ja sitten kun nostatetaan negatiivisia tunteita maahanmuuttajia kohtaan, no tämä on aihe, josta komissaarimme jo on ilmainnut huolenaiheensa raportissa ja tässä raportissa hän kehottaa viranomaisia täytäntöön panemaan suunnitelman ja jos teitä tämä osa kiinnostaa, niin tästä raportista löytyy aivan yksittäisiä suosituksia asiaan liittyen. Ja sitten lopuksi jos sallitte, niin haluaisin reagoida tiettyihin kommentteihin, joita naapurini tässä on tehnyt liittyen faktisiin virheisiin raportissa. Haluaisin painottaa sitä, että komissaarimme ei perusta raporttiaan ainoastaan kansalaisjärjestöjen raporttoihin, vaan hän myöskin keskustelee viranomaisten kanssa ja me pyrimme tasapainoisiin raportteihin enkä alustuspuheenvuorossani maininnut sitä, että kodittomuusasiassa me vierailimme isolla kodittomien paikassa Budapestissa ja tämä on kauhistuttava paikka ja ilmiselvästi rahoitusta tällaisilta laitoksilta puuttuu me kävimme myöskin läheisessä metsässä, jossa ihmiset asuivat ja he itse asiassa mieluummin asuivat metsässä kuin menivät tähän laitokseen. Eli todellakin tarvitaan lisätoimia kodittomien asioiden hoidossa. Tämä oli meidän arviomme vierailun jälkeen. Kiitos. Kiitos. Kollegat, niille tiedoksi, jotka olette tulossa käsittelemään kohtaa 13 esityslistalla, NSA seurantaa ja minun esittämäni kohta, se on lykätty. Seuraava käsiteltävä kohta on kohta 14 esityslistalla. Näin saamme hieman lisätilaa käsitellä loppuun unkarikuulemisen Se vie vielä hieman lisää aikaa. Kollegat auttavat sillä, että pitäytyvät puheenvuoroissa pari minuuttia jokainen. Hyvät kollegat, seuraavana Barbara jos voisit puhua seuraavaksi. Questions. Aivan lyhykäisesti vastaan kysymyksiin, joita MEPit ovat esittäneet niistä puitteista, jotka, jotka ovat tarpeen EU-tasolla nimenomaisesti, jonka avulla voidaan puuttua ihmisoikeushuoliin jäsenvaltioissa. Mehän käsittelemme aihetta varsin säännöllisesti, kun perehdymme tilanteeseen Unkarissa ja myös muissa jäsenvaltioissa tiettyjä aloja. Direktiivit sääntelevät erityisesti syrjimättömyyttä. On mahdollisuus ryhtyä myös tiukkoihin toimiin komissiossa ja myös tuomioistuimissa. Mutta kun ajattelemme sellaisia alueita, joita direktiiveillä ei säädellä, jotka ovat muun tyyppisiä alueita, esimerkiksi hallinnolliset esteet, joita on useilla eri aloilla, mahdollisesti myös Unkarissa, niin kuin panelistit ovat nostaneet esille, ne välineet, joita eri instituutioilla on käytössään, erityisesti komissiolla on käytössään, ovat paljon heikempiä luonteeltaan. Me haluaisimme, että käytettäisiin eh, ensinnäkin oikeusvaltion periaatepuitteistoa. Yksi oikeusvaltio puite, jota tässä voitaisiin käyttää, on nimenomaisesti ihmisoikeudet. Sekä komission että neuvoston tulisi käyttää näitä puitteita niissä tapauksissa, joissa systemaattisesti raportoidaan hallituksen tai hallitusten käynnistämistä toimista, jotka voivat vaarantaa ihmisoikeudet. On hyvin tärkeää, että parlamentti jatkuvasti seuraa tilannetta ja nostaa esille näitä huolia myös komission tietoisuuteen. Thank you for, thank you for... Kiitos, että vastasitte näihin täsmäkysymyksiin ja puhuitte lyhyesti. Voikohan seuraavakin puhua toimia saman mallin mukaan? Kiitoksia. Minäkin puhun, kommentoin lyhyesti tätä keskustelua, kun eläminen Unkarissa ei ole niin suosittua, se on pikemminkin kommunistinen saippuopera, eikä se ole hauska. Aivan lyhyesti, kun puhuttiin poliittisesta painostuksesta, poliittinen painostus, toimittajakohtaan on yleensä piilossa Siksi minä kerroin näistä raporteista, kun olemme tehneet kalluppikyselyjä toimittajien keskuudessa, ne osoittavat huon, tilanteen huononemisen. On, on, harvoin tapaukset tulevat pintaan, mutta viime vuonna meillä oli yksi tapaus. Suurin online-sanomalehti, äh, joka oli suurimman äh, unkarilaisen telekomistion omistuksessa, joka omistaa äh, suurimpia äh, eurooppalaisia yhtiöitä Deutsche Telekom, se siirsi äh, päätoimittajien ja, ja tutkivat journalistit, jotka tutkivat niitä kummallisia matkakuluja yhden ministerin kohdalla. Ja juuri tämän jälkeen Deutsche Telekom sitten meni, teki strategisen diilin sopimuksen äh, Unkarin hallituksen kanssa, oli poliittista painostusta. Yksi tutkivista journalisteista kysyi, äh, pyysi sisäistä tutkintaa, Deutsche Telekom teki sisä, sisäisen tutkinnan ja nyt Deutsche Telekom äh, ei halua julkistaa sitä. Toimittajat pyysivät yritystä julkistamaan tämän raportin mutta ehkäpä jos me voimme saada tämän raportin julkistettu, niin silloin me saamme enemmän ymmärrystä sille, millä tavalla poliittinen painostus toimii yhdessä Unkarin suurimmista yhtiöistä, jonka omistaja on eräs Euroopan suurimpia yhtiöitä. Thank you. And next. Kiitos. Seuraavaksi Veronika. Thank you very much. I try to be Kiitos. Yritän puhua lyhyesti, vaikkakin kysymyksiä esitettiin paljon. Ensimmäinen liittyy menettelyihin ja oikeustapauksiin, jotka jatkuvat äh, minun säätiötäni vastaan. Niin kuin mainitsin omassa puheenvuorossani, haluan vielä toistaa, että nyt ei ole tuomioistuin käsittelyjä meneillään säätiömme tai rahaston osalta tai kenenkään yksittäisen henkilön osalta. Tiedon teemme tässä on mediaraportti. Tiedossamme on, että tuntemattomia epäily, epäiltyjä kohtaan on aloitettu tutkinta, mutta meillä ei ole osallisuutta näihin tutkimuksiin ja näin me emme saa suoraa tietoa siitä, kuka tutkii, mitä tutkitaan, mikä on perusta näille epäilyksille, tai emme tiedä mitään muutakaan. Me saamme tietoa vain tiedotusvälineistä. Meihin ei ole oltu yhteydessä syyskuun ratsioiden jälkeen, eli mikään tutkintavirasto tai viranomainen ei ole meihin ottanut yhteyttä tämän jälkeen. Muita tapauksia on toki käynnissä, koko tilanne on hyvin monimutkainen. Oikeuskäsittelyjä on käynnissä, Minä olen, minun järjestäni on tässä ollut aktiivisena. Yksi liittyy vero rekisterinumeron peruuttamiseen. Tämän päätöksemme haastoimme tuomioistuimessa. Tämä on hallinnollinen toimi, rangaistus siitä, että oletetusti emme tekisi yhteistyötä hallituksen kanssa. Palaan tähän hetken kuluttua. Sitten on toinen oikeusjuttu, jonka käynnistimme halveerauksen pohjalta. Tämä suuntautuu pääministerin kabinettia vastaan. Sitten kysyitte ratsiasta, miten se toteutettiin. Poliisi etukäteen otti meihin yhteyttä. Välitettiin tietoa vapaaehtoisesti tutkimuspyynnön pohjalta ja sitten katsoimme, että ratsia oli aivan liiallinen ja tarpeeton. Teimme valituksen äh, menettelyjen mukaisesti. Tässä toinen oikeuskäsittely, se on nyt siellä tuomioistuimen käsiteltävänä. Sen takia katsoimme, että oli aivan tarpeetonta äh, lähettää 40 poliisimiestä käyttämään kokonainen työpäivä meidän toimistossamme. Me emme saaneet käyttää tietokoneita emmekä puhelimia. Ja kollegoilla totta kai oli tässä epämukavalta oltavat. No sitten tästä valtion valvontavirastosta ja tutkimuksista. Ensinnäkin haluan todeta, että kenties en puhunut riittävän selvästi. Äh, no- norjalaiset antavat varoja tähän säätiöön kansallisjärjestö räätälöön. Niin he eivät koskaan ole nostaneet mitään epäilyksiä esille siitä, miten rahasto toimii. Päinvastoin, meillä on oikein hyvä yhteistyö heidän kanssaan ja heidän mielestä, mielestänsä tämä kansalaisjärjestöohjelma toimii hyvin. Sen takia nämä syytökset ja huhupuheet ovatkin niin epäilyttäviä, mistä ne oikein juontavat juurensa. valvonnan toteuttaminen kaiken kaikkiaan on laillista, mutta emme me alistu siihen, että toteutetaan tällaisia laittomia, perusteettomia tutkimuksia, niin kuin esimerkiksi nyt tämä valtion valvontaviraston tutkimus. Mitään oikeudellista pohjaa näille tutkimuksille ei ole. Sitten kansalaisjärjestöjen tilanne Unkarissa ihmisoikeuksien puolustamisen alalta. On tärkeää mainita, että vaikkakin meillä on uusi kansalaisjärjestölaki, johon myös Kovac viittasi, Sehän loi meille yleispuitteet. Ei kuitenkaan ole aivan totta, että kaikki olisivat pitäneet sitä tervetulleena. Minun järjestöni teki lain, lainsäädäntövaiheessa, laadintavaiheessa yhteistyötä hallituksen kanssa. Me kyllä kritisoimme kuitenkin yksityiskohtia. Uuden lain täytäntöönpano määrittelee esimerkiksi rekisteröintivaiheen, joka voi kestää kokonaisen vuoden. Kansalaisjärjestöjen rekisteröinti on toistaiseksi ollut vapaaehtoista, mutta siitä on nyt tulossa hyvin byrokraattinen ja raskas hallinnollinen menettely. Tämä lisää hallintotaakkaa kansalaisjärjestöille. Viime, viimeisimpien tilastojen mukaan Unkarin tilastovirastosta vuonna 2013 on ollut 64 000 kansalaisjärjestöä, jotka toimivat aktiivisesti Unkarissa. Määrä on vähentynyt edelliseen vuoden verrattuna 7 000. Todennäköisesti kehitys on jatkunut samantapaisena vuonna 2014. Näemme siis, että kansalaisjärjestöjen määrä pienenee, sektori kaventuu, kansalaisyhteiskunnan toiminta vähenee. Tältä näkymät näyttävät tällä hetkellä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, mitä EU voisi tehdä? Minä toimin avustuksia myöntävässä järjestössä, eli puhumme rahasta. Norjalainen rahasto on ainutlaatuinen rahoitusväline siinä mielessä, että se on ainut, joka pyrkii demokratian vahvistamiseen, julkisen osallistumiseen, demokratian kehittämiseen – ja tämä on sen painopistealue. En tiedä toista järjestöä, rahastoa, jolla olisi näin selkeä painopiste näissä asioissa. Sen takia ei pelkästään unkarilaisten kansalaisjärjestöjen näkökulmasta, vaan kaiken kansalaisjärjestöjen näkökulmasta olisi tärkeää kehittää eurooppalaisia rahoitusvälineitä, jotka aivan erityisesti käytettäisiin kansalaisjärjestöjen roolin kehittämiseen silloin, kun kyse on avoimen yhteiskunnan ja demokratian vahvistamisesta Euroopassa. Pahoittelen, että puhuin näin pitkään. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää kaikkia puhujia osallistumisesta. Edeltäjäni Lopes Aguilar sanoi, että nyt emme suor- emme ensimmäistä kertaa käsittele Unkarin ihmisoikeustilannetta. On ollut hyödyllistä kuulla kaikki puheenvuorot tänään. Me olemme tietoisia siitä, että parlamentin rooli ei ole toimia tuomarina. Meillä on kuitenkin selkeä virallinen velvollisuus, aivan niin kuin kaikilla toimielimellä EU:ssa. Haluamme varmistaa, että perusoikeudet ja oikeusvaltion periaatteet tulevat kunnioitetuiksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on virallinen velvollisuutemme. Ilmeisistä syistä niin hyvät kollegat, nämä loppusanat vielä sanoisin. Ilmeisistä syistä tämä on yksi vaikeimmista ja herkkäluonteisimmista tehtävistämme. Eilen varapuheenjohtaja Timmermans oli vieraanamme ja hänelle esitettiin täsmäkysymyksiä siitä tavasta, millä hän aikoo täyttää roolinsa perusoikeuskirjan ja oikeusvaltioperiaatteiden näkökulmasta. Meillä on parlamentaarinen rooli tukea komissiossa tukea komissiota silloin, kun se ponnistelee tähän suuntaan. Seuraamme perusoikeustilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Varmistamme tasa-arvoisen kohtelun kaikille jäsenvaltioille tässä prosessissa. Tämänpäiväinen kuuleminen oli hyvin vaikea koostettava. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita siitä, että tämä sujuu hyvin. Oli tärkeää, että näin tapahtuu. Haluan kiittää kaikkia kurinalaisuudesta ja huomiosta tänään. Kiitos kollegoille osallistumisesta ja panelisteille erityiskiitokset. Kiitos siitä, että olitte tänään paikalla. Colleagues, we're now going to move on to point four. Kollegat, siirrymme nyt esityslistalla kohtaan 14. Ne, jotka jäävät käsittelemään, äh, jotka jäävät jatkokokoukseen, niin nyt mennään kohtaan 14.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 Colleagues, um, colleagues, I wonder if we, uh, Kollegat, voisitteko istua paikoillenne? Me käynnistämme, käynnistämme AI nopeutetun kuulemisen. Kyse on nuorisotapahtumasta. Tämä on teille tuttu asia, koska... Voi voi. Everyone, nobody wants to pay attention. Kukaan ei halua kiinnittää huomiota tähän. Niin, paneelin keskeikä on nyt huomattavasti laskenut. Tämä osoittaa, että kohta 14 on nyt käynnistetty. Haluan pahoitella niille kollegoille, jotka tulivat käsittelemään kohtaa 13. Aina saa seuranta. Haluan pahoitella tätä sekannusta. Se johtuu siitä, että herkkä luonteinen edellinen kuuleminen venyi ja se piti viedä päätökseen. Pahoittelut kaikille kollegoille, joilta nyt meni seuraava kohta ohitse. Nyt meillä on mukava kohta esityslistalla kohta 14 nimittäin. Jotkut tietävät siitä, että nuorisotapahtuma järjestettiin viime vuonna. Seura- selitän hieman niille kollegoille, jotka eivät ole asiaan perehtyneet. Viime toukokuussa ensimmäistä kertaa järjestettiin tapahtuma. Mukana oli 6000 nuorta eurooppalaista. Keskusteltiin parlamentissa Strasbourgissa ajatuksesta saada parempi uusi Eurooppa aikaiseksi. 600 uutta ajatusta esitettiin jäsenille tällä vaalikaudella. Ajatuksena tänään on jatkaa tätä menestyksekästä tapahtumaa seurantavaiheella. Meillä on seitsemän valiokuntaa, joihin AIN edustajat toimittavat ovat ajatuksensa. Meillä on kunnia olla yksi näistä valiokunnista. Tavoite ei kuitenkaan ole saada kuulla näistä ajatuksista, vaan niin, että voisimme löytää yhteyksiä myös, myös omiin toimivaltuuksiin ja politiikan lohkoihin. Me aiomme myös reagoida näihin ehdotuksiin. Hyvät jäsenet, olkaapa valmiina reagoimaan. Tavallaan me annamme tätä kautta teille poliittista palautetta Aika on kuitenkin kortilla. Haluamme pitäytyä niissä innovatiivisissa työskentelymenettelyissä, joita te nuoret ihmiset toteutitte tapahtumassa, niin aiomme käydä nopean näkemysten vaihdon teidän esitystenne jälkeen. yksi, kaksi minuuttia on aikaa ajatuksille ja reaktioille. Näin jo nyt tässä ongelmia, joita syntyy te käsittelette aiheita esimerkiksi digitaaliteknologiaa, maahanmuuttoa ja syrjintää. Nämä ovat valtavan kiinnostavia aihealueita meille. Olette valinneet hyvin osuvia aiheita. Kansalaisella on myös ollut mahdollisuus seurata tapahtumaa verkossa, käyttää sosiaali, so, so, somea. Ja jos haluatte käyttää tätä tunnusta Ai, onko kaikilla nyt jo unisilmässä tänä torstaina? Joku sentään nyökkäilee siellä. Luen nyt muistiinpanosta ja jätän nyt muistiinpanot syrjään. Selitän nyt nuorille, mikä tilanne on. He nyt ajattelevat, että kukahan minunkin pomoni tässä oikein on. Jätän muistiinpanot siis syrjään. Nyt on torstai. Torstai on kotiin kotiinmenopäivä mepeille ja tämä on aika lailla väsyttävä päivä viikon rupeaman jälkeen. Sen takia osallistuminen on aika lailla vähäistä, mutta toki meillä on myös webstreamaus käynnissä, eli sitäkin kautta voi kokousta seurata. Jos haluatte käyttää tätä mm, sometunnusta, hashtagia, niin voitte niin tehdä. Kyllä nuorilla ja myös vanhoillakin on, on, on käytössä sometunnuksia ja hashtageja. Eli käyttäkääpä nyt tätä tunnusta Oi ei, näitä on enemmänkin. Eli Twitter äh, li, livenäkin on näkyvissä. Onko se nyt äh, tuolla seinällä? Teidän on kyllä sanottava jotakin mielenkiintoista, muuten tämä Twitter-ketju on aivan nolo. Sanokaa kollegat jotakin fiksua, älkää nyt tuottako pettymystä meille. Katson täällä nyt vanhemman henkilökunnan puoleen, sanokaa jotakin mielenkiintoista ja älykästä. Onko ääni paikalla? tavanomaisen tyylin tässä lähden harhailemaan aiheesta. Minulla on nyt ilo esitellä teidät. Meillä on Stefan Janke paikalla. Hän on Erasmus-opiskelijoiden verkoston edustaja. Olen tavannut sinut jo aikaisemmin, eikö niin? Kyllä. Osiris Hoppel, pahoittelen ääntämystäni, jossa menee pieleen. Hän on projektikoordinaattori Inspe House of Youthissa – alueellisessa järjestössä Alankomaissa. Sitten meillä on Aleksandra Klutska. Hän on AE Euroopan äh, varapuheenjohtaja ja hän on myös äh, European Movement Internationalin äh, jäsen. Teillä on hienot tittelit, todella hienot, hienommat kuin monella meistä. Olette suoriutuneet elämässänne siis hyvin tähän saakka. Nyt siirrymme käsittelemään ensimmäistä aihetta, digitaalista teknologiaa. Pyydän nyt Stefanin ja Osirisin esittelemään ajatuksiaan parin minuutin ajan kumpaisenkin. Ajatuksena on se, että jäsenet sitten vastaavat teidän ajatuksiinne. Koko ajan sitten käytämme tätä sometunnusta ja twiittaamme, eikö niin? Ovatko kaikki nyt ymmärtäneet menettelytavan? Eiköhän tämä tästä lähde. No niin, kello käy. Olkaa hyvä, sitten vastaamme tämän jälkeen. My ideas. We been... Ennen kuin esitän ajatuksiamme, meillä on sanottu, että Libe-valiokunta, joka twiittaa eniten, jossa aktiiviset mepit ovat, meillä on kovat odotukset, näin ollen. Niin kuin sanoin, minä olen Stefan, esittelen sitten yhden näistä ajatuksista. Tehän luitte tittelimme me olemme tietenkin osana Euroopan nuorisotapahtumaa ja siksi me olemme esittää muutamia ajatuksia, joista on keskusteltukin. Yksi ajatus on, ottaa käyttöön Euroopan perussopimus perusoikeuksista digitaaliasioissa. Ja tämä koskee tätä valiokunta erityisesti. Miksi tämä on sitten on esillä Euroopan nuorisotapahtumissa ja miksi minä otin sen esille sellaisena, että se pitäisi esittää täällä. Me olemme nähneet Euroopan parlamentin vaalien tulokset, se on jälleen äänestysaktiivisuus laski, ja Euroopan nuorisotapahtuman aikana kaikki puhuvat Euroopan parlamentin vaaleista ja millä tavalla saadaan enemmän nuoria osallistumaan, millä tavalla saadaan enemmän tällaista kansalaiskeskustelua, ja digitaaleja työkaluja pitäisi käyttää enemmän tämän tyyppisessä prosessissa, kun puhutaan poliitikkojen kanssa. Kaikki ovat samaa mieltä tästä. Mutta totta kai digitaaliteknologian käyttö ja osallistuminen politiikkaan, no se on nuorten kannalta sellainen, että täytyy saada sellainen tila ja paikka, jossa nuoret voivat olla online-yhteydessä keskustelussa ja myös äänestämässä. Ja siksi tämä eurooppalainen perussopimus perusoikeuksista kyber avaruudessa. Tämän perussopimuksen, yleissopimuksen pitäisi sisältää oikeudet, mutta myös velvollisuudet, jotta nuoret sitten pystyisivät tekemään, mitä he tekevät yleensä päivittäin. Me katsomme, mitä nuoret tekevät. He kasvavat internetin myötä, internetin kanssa. Ja tässä ollaan tavallaan hiiren päässä kavereista, perheestä, muusikoista, uutisista, oikeastaan kaikesta, mitä arkipäivään kuuluu, on sitten ostos, shoppaamista tai, tai kavereita että eikö lyödä tällainen peruskirja, jossa, joka luo yleiset puitteet, että jossa poliitikotkin ovat vain hiiren klikkauksen päässä. Kiitos. Wow. And next is, um... Seuraavaksi Osiris. Osiris. Osiris. <laughs> Sorry, Osiris. Thank you. Niin pahoittelen, Osiris. My proposal... Minun ehdotukseni on laatia ohjekirja, jolla dataa, dataa hallinnoidaan ja joka olisi helppolukuinen. Monet nuoret eivät ole tietoisia oikeuksistaan tietosuojan suhteen, esimerkiksi oikeus unohtamiseen, tiedon saaminen, mutta tämä tieto on kuitenkin täysin elintärkeää oman itsensä suojelun kannalta, aivan erityisesti näinä päivinä digitaalisen, digitalisaation aikana. Me aina taistelemme, jotta saamme enemmän oikeuksia. Nyt meillä tämä oikeus on ja meidän tulisi käyttää sitä, mutta jotta voimme käyttää sitä, meidän täytyy olla siitä tietoinen. Eli tulisi laatia ohjekirja, jotta tieto menee perille. Sen täytyy olla helposti saatavissa, sen täytyy olla helppolukuinen, helppokäyttöinen ja sellainen tulisi laatia. Luottakaa minuun, kun sanon tämän. Ja toiseksi tätä täytyy sitten mainostaa asianmukaisella tavalla. Tämä on nuorisojärjestöjen kannalta hyvin tärkeää ja voin taata teille, että nuorisojärjestöt kyllä tulevat auttamaan teitä sitten tällaisen ohjekirjan mainostamisessa. Thank you. Erinomaista. Nyt ajatuksena on sen, että se, että MEBit reagoisivat näihin ehdotuksiin. Lopes Akjolar ei ole äh, paikalla. Birgit varmasti haluaa vastata. Tämä viimeisin oli todella mielenkiintoinen ajatus, tämmöinen manuaali, ohjekirja. Birgit, eh, ja sen jälkeen reagointia. Nyt täytyy pitää kiinni puolestatoista minuutista, koska nämä muutkin ovat näin täsmällisiä. Kiitoksia. En oikein tiedä, mihin kollega hävisi, mutta yrittäisin kuitenkin vastata kysymykseen. Ajatus siitä, että olisi helposti ymmärrettävä, helposti luettava ohjekirja. Varmasti myös parlamentin jäsenet olisivat kiitollisia tällaisesta. Tietosuojapaketti, jota käsitellään, on todella monimutkainen asia. Toistaiseksi tämä paketti ei ole vielä valmis. Meillä on parlamentin kanta uusista oikeuksista digitaaliaikana, tietosuojapaketti, mutta meillä ei ole vielä neuvoston päätöstä. Jäsenvaltiot siis viivyttävät prosessia. Olen kuitenkin samaa mieltä, että hyvin tärkeissä kysymyksissä, esimerkiksi oikeudessa tulla unohdetuksi tai sitten myöntymyksen antaminen niin, että tietoja saa käyttää, tarvitsemme lisätietoa. Mielelläni kävisin yksityiskohtaisempaa näkemysten vaihtoa siitä, miten nuoret saataisiin tietoisiksi sekä oikeuksista että siitä, että he ymmärtäisivät, mitä tapahtuu, kun käytetään sähköpostipalveluja, käytetään internettiä ja niin, niin sanottua sosiaalista mediaa, verkostoja, mitä tiedolle tapahtuu. Olen samaa mieltä, että jotakin tälle alalle tarvittaisiin. Ja jos vielä sovittaisiin tavasta, miten tämä toteutetaan niin, että nuoret asiaan perehtyisivät, niin sehän olisi hienoa. Vielä yksi lause. Muistan, että jokunen vuosi sitten halusimme poliittisia asioita tehdä ymmärrettäväksi ja järjestömme loivat jonkinlaisen sarjakuvan. Nyt toimitaan internet-ajassa, kenties YouTubea voisi käyttää hyödyksi, mutta uskon, että kyllä tämä onnistuisi. Me voimme käydä näkemysten vaihtoa siitäkin, että pitäisikö tämä toteuttaa ennen kuin paketista sitten loppujen lopuksi päätetään. Kiitos Birgit. kun otamme huomioon, mitä tapahtuu tällä tietosuoja-alalla, niin eihän, niin eihän vielä ole mitään saatu aikaiseksi. Päätöksiä odotellaan. Seuraavaksi Pavel. I will try to be under one minute. Um, yes. Um, I want to tell you... Kiitos. Haluaisin kertoa teille projektista, joka maassani Romaniassa on käynnissä. Sain tämän ajatuksen Argentiinasta. Haluan tehdä nettisivuston, jotta käännettäisiin sen, mitä kuulee, jotta käännetään nämä monimutkaiset asiat, joista puhutaan, ja jotta kansalaisjärjestöt ja nuoret voivat äänestää ennen kuin me äänestämme ja jotta me mepit ja poliitikot saamme tietoomme nuorten mielipiteet näistä eri asioista, joista me sitten teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat teidän ja meidän elämiimme. Eli haluaisin kannustaa kansalaisjärjestöjä laatimaan tällaisen alustan meille – ja asetatte meidät sellaisen asemaan, että me voimme sitten tulkita näitä teille ja teidän sukupolvienne eteen. Eli luokaa tämä alusta ja sitten me tulkitsemme sen teille. Mr. Pavel, um... Kiitos. Sitten Teresa. Eh, si puedo hablar en español o... Voinko käyttää espanjaa vai? Bueno, eh... no hyvä. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että tulitte tänne. Haluaisin ensinnäkin kernaasti tietää, miten tämä teistä, miltä tämä teistä vaikuttaa. Miten tärkeänä te nuoret pidätte omissa järjestöissänne sitä asiaa, josta me olemme keskustelleet vuositolkulla, mutta nyt kyllä ehkä hieman useamminkin, nimittäin turvallisuuden ja vapauden välinen suhde silloin, kun nuoret puhuvat tietosuojasta. <clears throat> Mehän yritämme löytää sellaisen tietosuojaratkaisun enniksi lentomatkustajatietojen osalta, <clears throat> että nämä ovat sellaisia asioita, jotka myös askarruttavat nuoria, ja haluaisin kerrasti kuulla, miten nuoret tämän näkevät. Terrorismin vastustaminen yhtäältä ja toisaalta tietosuoja kysymys vapaudesta ja ovatko liittyvätkö huolet enemmänkin turvallisuuteen vai vapauteen, että mihin se painopiste piste pistäisi laittaa. Haluaisin tietää, että mitä, mitä nuoret ja nuorten edustajat tästä tuumaavat. E, minä olen kohdannut terrorismin ja haluaisin tietää, mikä, miten te näette tämän suhteen. Haluatko Stefania Osiris reagoida? meppien kommentteihin. Let me start. Um, the, the first... Aloitan ensimmäinen reaktio on tietenkin tähän manuaaliin. Yritän vastata myös tähän viimeiseen kysymykseen, vapauden ja turvallisuuden suhde. <clears throat> Kun puhutaan nuorille tänä päivänä, yleinen, on yleensä epäluottamusta turvallisuutta kohtaan, koska täytyy olla tällaisia suuria juttuja, niin kuin joku skandaali datahan on kaikille muutenkin auki, siksi onkin tärkeää luoda jokin sellainen, joka on ymmärrettävää ja, ja palaan tässä samalla tähän manuaaliehdotukseen, että nuorissa nuorison täytyy saada luottamus takaisin siihen, että mitä datalle tehdään. Vaikkakin nuoret ovat kasvaneet internetin myötä, kaikki osaavat käyttää ja käyttävät sitä päivittäin, mutta kun puhutaan sitten itse datasta, niin tietoa on vähän, niin mihin se tallennetaan ja mihin se menee. Meidän täytyy luoda enemmän läpinäkyvyyttä, jotta nuoret saavat luottamuksensa takaisin näihin järjestelyihin. Thank you for the questions. Uh... Kiitos kysymyksistä. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega juuri totesi Lisäisin vielä, että jotta avoimuutta voidaan lisätä, niin ehdottaisin, että tehdään nuorisojärjestöjen kanssa yhteistyötä. Nuorisojärjestöillä on olemassa sellainen rakenne, jonka kautta ne voivat informoida suurta osaa nuorista Euroopassa. Tämä toteutetaan epävirallisesti, ikään kuin nuorten tyyliin. Minä käyttäisin nuorisojärjestöjen rakenteita, jonka kautta voitaisiin välittää tietoa heiltä, teiltä heille. Tämä olisi minusta tehokkaampaa. Kattavuus olisi parempi. Itse asiassa mielellämme teemme yhteistyötä teidän kanssanne juuri siitä, miten tämä toteutuisi tehokkaimmin. Kiitos. Nyt siirrymme seuraavaan kierroksen aiheena maahanmuutto. Stefan, maahanmuuttajien integraatio ja vastaanotto. Haluatko esittää tästä ajatuksia? Kiitoksia puheenjohtaja. Minun, minun, minä olen tekemässä myös maahanmuuttajien pakolaisten vastaanottamisen kanssa. Se on iso, työ, iso tehtävä, että mehän tiedämme, mitä Pariisissa tapahtui. Ja tämä on tietenkin hyvin kuuma peruna Tästä asiasta puhuttiin myös Euroopan nuorisotapahtumassa. Ehdottaisinkin, että saataisiin enemmän kotouttamista maahanmuuttajille ja äh, nuorisot suhtautuvat ystävällisemmin maahanmuuttajiin ja äh, pakolaisiin. Ja konkreettisen ehdotus olisi kaksipuolinen. Ensinnäkin enemmän tätä pakolaisten oikeudenmukaista jakamista äh, eri jäsenvaltioihin, jotta kaikki valtiot kantavat saman taakan ja saman vastuun. Ja toinen asia on tärkeämpi, on sellainen ohjelma, jonka tulen selittämään kohta, joka antaa kannustamia kunnille, jotta kotouttamista tehtäisiin enemmän. Selitän hieman yksityiskohtaisemmin, kuten me kaikki tiedämme, on paljon sotia ja konflikteja ympäri Euroopan ulkopuolelle. Ja sitten yleinen käsitys on se, että Eurooppa on tällainen turvapaikka ja on kuitenkin, monet maat ovat riippuvaisia maahanmuutosta. Tietenkin tässä keskustelussa syntyy kotouttamisesta ja sopeutumisesta. Siksi minä ehdotankin tälle valiokunnalle, että, että, että luotaisiin ohjelma, sellainen ohjelma, joka tukee kuntia ja antaa kannustimia kunnille ja kaupungeille, jotta ne tukisivat maahanmuuttajia, erityisesti sellaiset kunnat, jotka ovat jotka, jo, jo, joihin maahanmuutto vaikuttaa paljon, missä antaa kieliopetusta ja majoitusapua ja niin poispäin. Sitten sitten ehkä minun ehdotuksena täytyisi tukea kuntia myös, jotta ne informoivat kansalaisia, paikallisia asukkaita siitä, miten maahanmuutosta voi hyötyä ja miten monikulttuurisuus tukee kuntaa että saataisiin sellainen kotouttamisprosessi, joka on kaksisuuntainen, ei pelkästään kotouteta pakolaisia ja maahanmuuttajia, vaan että, se, että annetaan samalla myös tietoa ja tukea paikallisasukkaille, että mitä tämä tarkoittaa ja miten siitä voidaan hyötyä. Kiitos. No, Alexander. Kiitos. Stefan Aleksandra käsittelee EUn rajoja kysymyksenä. Um, be. Kiitos puheenjohtaja. Tämän nuorisotapahtuman tulosten perusteella ja kokemusten perusteella – jonka olemme nuorisojärjestöistä saaneet, on aivan selvää, että on todellakin tarpeellista viisumijärjestelmää yksinkertaistaa nuorisolle ei-EU-maista, erityisesti naapurustomaista. Ja tästä syystä ehdotankin, että luotaisiin viiden vuoden eurooppalainen viisumi ei ainoastaan opiskelijoille kolmasista maista, vaan myöskin nuorille, jotka haluavat tulla koulutukseen, mihin tarkoitukseen tahansa äh, muusta kuin EU-maista ja jonkinlaisen sellaisen toiminta, jota voidaan pitää nuorisokokemuksena. Minun mielestäni tulisi olla paljon helpompaa nuorille saada viisumi tulisi myöskin äh, päästä eroon korkeista viisumimaksuista, koska ne ovat esteenä monille olisi myöskin tarpeellista lyhentää ja yksinkertaistaa hyvin byrokraattisia menettelyjä, koska hyvin usein ihmiset haluaisivat tulla tapahtumaan, mutta sitten viisumi tuleekin liian myöhään tai se evätään. Eli meillä on kokemusta tuhansista tällaisista tilanteista. Lisäksi viisumin tulisi myöskin varmistaa se, että Nuori, joka tulee esimerkiksi oppikokemukseen EU-hun, hänellä tulisi olla oikeus vapaaseen liikkumiseen EU-valtioiden sisällä. Me kaikki tiedämme, että liikkuvuus on avainasemassa silloin, kun puhutaan kulttuurien välistä, välistä yhteistyöstä ja kun puhutaan kulttuurisen dialogin aikaansaamisesta. Se on myöskin erittäin hyvä tapa houkutella nuoria päteviä ihmisiä EU-hun kehittämään meidän järjestelmiämme. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, olen tietoinen siitä työstä, jota valiokunta on tehnyt viisumidirektiivin suhteen. Me arvostamme tätä työtä kovasti ja haluaisin pyytää teiltä nuorisojärjestöjen nimissä sitä, että jatkatte näiden asioiden työstämistä, koska me olemme pettyneitä neuvoston päätökseen joka tehtiin joulukuussa. Eli todellakin pyytäisimme teitä, tässä esitän vetomuksen eurooppalaisten nuorten puolesta, jotta tätä viisumihelpotusohjelmaa jatketaan. Sinä yritit puheajan, sinusta tulee meppi. Kun vertaillaan teitä kolmea, niin sinä, sinusta tulee meppi. Kor- toiveet ovat korkealla. No niin, meppiä reaktioita. Meppi neljä, eli Schwein. Chair, Uh, he... Kiitos puheenjohtaja. Hän, hän muuten valehtelee. Ainahan me menemme yliajalle. Kiitos näistä puheenvuoroista. Ne ovat hyvin tärkeitä. Olen todella samaa mieltä Stefanin kanssa. Mitä Pariisissa tapahtui, ei liittynyt maahanmuuttoon. He olivat ranskalaisia. Tämä on todellinen kysymys, kulttuurinen kysymys. Yritämme välttää eri maiden välisiä konflikteja. Minä tulen Italiasta me tiedämme kollegoiden kanssa jotakin siitä, mitä tarkoittaa se, että humanitaarinen kriisi on eh, ovella. Eurooppalainen meri, välimeri, on muodostunut jonkinlaiseksi hautausmaaksi Euroopassa. Jos pohditte tätä hautausmaa-vertausta, mehän haluamme yhteistä politiikkaa. Sen takia erityisesti tässä valiokunnassa me haluamme todella vahvaa politiikkaa, joka toimisi paremmin kuin nykyinen politiikka, voimassa oleva politiikka, joka aivan ilmiselvästi ei toimi. Toisaalta meidän täytyy nähdä tämä humanitaarinen kriisi. Meillä on oikeudellinen moraalinen velvoite vastata tilanteeseen. Ihmiset pakenevat sotaa ja syrjintää, vainoa. Toisaalta taas meidän on luotava uusia oikeudellisia väyliä maahanmuutolle. Aika loppuu todellakin, tiedän sen. Viimeiseksi haluan todeta, että ainut toivoni tulee oikeastaan kouluista. Ikäiseni opiskelijat aikoinaan tulivat Itä-Euroopasta sodan alta pois. Ja oikeastaan tätä kautta meillä on ainoa mahdollisuus kasvaa yhteen, jättää erot huomiotta. Ja tämä on ainut tapa, jonka kautta integraatio on todella mahdollista Euroopassa. Kiitos. Eli MEPit todella tuntevat aiheen heillä on myös sellaista ammatillista kokemusta esimerkiksi journalismista ja, ja muista ulottuvuuksista, että he tuntevat todella kysymykset. Toinen meppi, joka tuntee aiheen, on Cecilia Wikström. Kiitoksia. Ja, ja voin puhua ruotsiksi tai äh, englanniksi, mutta kuitenkin olen iloinen voidessani kommentoida ehdotuksia, niin kuten tiedämme tänään, meillä on kuusi EU-maata, jotka ottavat vastaan 80 prosenttia turvapaikanhakijoista. Turva- Tämä merkitsee sitä, että muut maat voisivat ja niiden pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta tämä on äärimmäisen vaikeaa säädellä solidaisuutta. Se täytyy tulla meistä siis itsestämme, mutta olemme yrittäneet siitä, mutta se tuntuu aika mahdottomalta. <clears throat> Se, mitä te ehdotatte, että jaettaisiin oikeudenmukaisesti, että tämä tietyn koodin mukaan. Me olemme siinä prosessissa mukana, mutta kerron teille taustasta. Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, olin esittelijä tässä asiassa, ja hyväksyttiin vuonna 2013 kesäkuussa. Nyt meidän täytyy ottaa seuraava askel turvapaikkapolitiikassa Euroopassa ja se, eh, se tarkoittaa sitä, että, että luodaan turvalliset ja lailliset reitit Eurooppaan. Ja teidän ehdotuksenne tästä, tästä kannustimista kunnille ja kaupungeilla ja myös maille, tämä istuu oikein hyvin tähän koko pakettiin. Meidän pitäisi käyttää enemmän, enemmän porkkana ja vähemmän keppiä Siksi katsonkin, että minä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Te, teille neiti Slutska, minä olen aivan klutska, olen samaa mieltä, olen yhtä pettynyt kuin sinäkin neuvoston kantaan, kun se hylkäsi tämän visa, viisumijärjestelyn. Olen, olen esittelijä tutkijoita ja op, opiskelijoita koskevassa hankkeessa. Ja tämä, tämähän on asia otettu jo mukaan mietintöön. Te voisitte vaan painaa päälle neuvoston suuntaan, että se saataisiin hyväksyttyä. Se olisi hieno juttu. tutkijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden vapaa liikkuvuus on yksi peruspilari minun mietinnössä. Ei pelkästään ole kysymys opiskelijoista ja tutkijoista, vaan myös harjoittelijoista ja vapaaehtoistyöntekijöistä ja perheistä. Kaikkeen täytyisi hyödyntää vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Yksi parhaita symboleita on on tämä yhtenäinen Eurooppa. Ja nyt minulla loppuu aika, mutta olen valmis jatkamaan myös teidän molempien kanssa myöhemmin. This is format as you get into is... Niin sitten kun ajattelemme tätä formaattia, niin se on todella hyvä, mutta aikataulu on tietenkin rajoittava. No sitten meppi numero kuusi, Ignacio Corrao. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja Stefania Aleksandra on suuri ilo käydä näkemysten vaihtoa kanssanne, koska olemme ikään kuin samalla puolella, vaikkakin puhumme pöydän eri puolilla. Olen 31-vuotias. You're on the other side. Niin, toisella puolella niin nuori. Sinä olet sillä pimeällä puolella. He ovat nuoria. Älä nyt tällä tavalla sano. Jatka vain. Okay, <laughs> carry on. So, well, well, when I hear your proposal, kun luen ehdotuksenne, niin minä ajattelen juuri näitä samoja asioita, maahanmuuttoja, rahoja, rajoja. Itse synnyin 84 ja teidän ajatuksenne on avata tämä kaikille. Eli kun me teemme ehdotuksia liittyen ihmisiin eri puolilla maailmassa, niin meidän täytyy ottaa huomioon se, miten äh, maailma meitä katsoo. Ja me uudet sukupolvet globalisoituneessa maailmassa on hyvin tärkeää, että mekin ymmärrämme tämän. Eli olen täysin samaa mieltä ehdotuksestanne oikeudenmukaisesta jakamisesta ja siitä työstä, jota kunnat voisivat tehdä integraation suhteen, jotta maahanmuuttajia tuettaisiin. Ja tietenkin meidän täytyisi työstää helpompia tapoja saada viisumia, ja, jotta helpotettaisiin liikkuvuutta. Eli yhteiskunta on muuttunut valtaisasti ja me emme vielä ole valmiita Parlamentti työstää tätä, mutta me emme ole vielä valmiita tämän muuttuneen maailman edessä. Thanks, Ignacio. Um... Kiitos, Ignacio. Minä aion sanoa tähän yhteyteen jotakin, mutta en, en nyt kuitenkaan. Minä tulin sinun ikäisenäsi parlamenttiin ja se on nyt vain muistoissa enää se aika. Stefani Aleksandra, nyt teidän vuoro reagoida. I'm going to be very... No, aivan puhua lyhyesti ja nopeasti. Tässä on ollut monia kohtia ja on hyvä, että me olemme samalla sivulla. Ja painottaisin yhtä asiaa. Kollegalle Aleksandra sanoi, puhui tästä viisumijärjestelystä. Tämä viisumidirektiivi on hyväksytty parlamentissa suurella enemmistöllä ja useimmat täällä salissa ovat kannattavat tätä direktiiviä, <clears throat> mutta luulen, yksi kollegoista sanoikin, että meidän pitäisi painaa jäsenvaltioiden päälle, että ne tekisivät oman osuutensa neuvostossa. Tässä on, se on oikeastaan, mitä nuorisojärjestöt voisivat tehdä. Direktiivihyväksyinen parlamentti on yksi asia, mutta teidät on valittu teidän omissa maissanne, niin olkaa yhteistyössä meidän kanssa, me jotta tämä viisumidirektiivi ei vesity neuvostossa. Se, mitä nyt on hyväksytty neuvostossa, ei ole suinkaan sitä, mitä me haluamme eikä sellaista, mitä te hyväksytte omassa täysistunnossanne, äh, täysistunnossanne. Tehdään yhteistyötä, yritetään saada tämä nuorten ajatus todellakin direktiivin tasolla voimaan, jotta voitaisiin, meidän pitää vakuuttaa äh, jäsenvaltiot, että he, tekisivät oman osuutensa, jotta tämä saataisiin hyväksyttyä. Mä tein pienen virheen tässä. Meillä oli vielä kaksi muuta meppikollegaa, jotka lyhyesti minuutissa esittävät puheenvuoronsa. Pahoittelen tätä. Anna Gomes ja Ulrike myös aikovat esittää kommentit. Pahoittelen todellakin, katsoin tässä väärää taulukkoa. Anna ensin ja sitten pyydämme Aleksandraa vielä esittämään puheenvuoro. Nyt Anna. Mikrofoni. Uh, you said that we need... Stefan, sanoit, että meidän on autettava muuttajia sopeutumaan kulttuurimme. Ymmärrän, mitä tarkoitat, mutta eikö pitäisi oppia myös suvaitsevaisuutta niin, että me elämme todella monikulttuurisessa maailmassa, kun katsotaan nyt antisemitistisiä, muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä, joita yhteiskunnissamme tapahtuu. Emmekö me tarvitsisi myös sitä, että odotamme kunnioitusta toisiamme kohtaan? esimerkiksi muslimeja kohtaan. Me tarvitsemme musleja myös terrorismin vastaiseen taisteluun. Suurin osa muslimeista on meidän puolellamme tässä taistelussa. Hehän kärsivät, he ovat tärkeimpiä uhreja tässä taistelussa. Haluaisin kuulla näkemyksiä tästä. Kiitos Anna. Sitten Ulrike Lunacek. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Claude. Kiitän myös teidän hyvästä, hyvistä ajatuksistanne ja haluaisin kommentoida muutamaa niistä mutta ensinnäkin sanoisin teille, että minä todellakin arvostan teidän tekemäänne työtä. Ja minä olen yksi parlamentin varapuhemiestä ja viime puhemiehistössä päätettiin, että seuraava tapahtuma on 2016. Eli ehkä, te olet, ehkä me tapaamme siellä ja sitten maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista, tämä sanottu ennenkin, tämä parlamentti on ollut hyvin vahva, mutta valitettavasti neuvoston jäsenvaltiot, eli sisäministerit, eivät halua yhteistä eurooppalaista turvapaikkaa maahanmuuttopolitiikkaa, koska me tarvitsemme molempia, jotta me saisimme todellakin option, jotta voitaisiin jakaa turvapaikanhakijat ympäri unionia, koska jotka, niin kuin Sisilia sanoi, että toiset ottavat enemmän kuin muut, ja se ei ole oikeudenmukaista. Ja turvapaikanhakijoilla on jo kontakteja johonkin tätä täytyy työstää, mutta tästä kun, tämä kunta-ajatus, tämä kaupunkiajatus, että se mitä komissio voisi tehdä, että on avoimen koordinaation menetelmä, jossa vaihdetaan, vaihdetaan parhaita käytänteitä, koska jotkut kunnat tekevät hienoja juttuja, mutta monet ei, muuten eivät taas tiedä siitä, tällaiset järjestöt kuin myös Saksan kaupunkiliitto tai ja niin poispäin. Nämä voisivat tehdä aika lailla tässä suhteessa. Ja viisumeista olen yhtä mieltä kanssanne. Minä es, olen Kosovo esittelijä täällä parlamentissa. Se on ainoa Länsi-Balkanin maa, jossa ihmiset eivät pääse edes kolmeksi kuukaudeksi Euroopan unionia. Tämä luo tällaista eurooppalaisen, eurooppalaisvastaista tunnelmaa. Parlamentti kannattaa viisumeita. Mutta lopuksi <clears throat> sanoisin yhden asian, jota me tarvitsemme, että meillä olisi ihmisiä jopa nuorempia kuin te, jotka ovat lukiolaisia tai, tai 16-18-vuotiaita, että jokainen heistä tulee viikoksi Brysseliin ja tutustuu Euroopan unionin toimielimeen saadakseen selvää, mitä yhteinen Eurooppa todella tarkoittaa, jotta nämä negatiiviset fiilikset saataisiin pois, että, äh, joka liittyy byrokratia-ajatuksiin, äh, jolloin ihmiset saisivat positiiviset fiilikset tästä. Mitä te tuumaatte tästä? Okay, thank you. Um, Alexandra. Kiitos. Alexandra, haluatko nyt käyttää puheenvuoron? Thank you very much. Ki- kiitoksia kovasti Puhun lyhyesti, koska paljon on jo sanottu. Ensinnäkin olen tyytyväinen, että aivan niin kuin Stefan sanoi, olemme ikään kuin samalla puolella. Ei meitä tarvitse vakuuttaa näiden ajatusten suhteen. Voimme kyllä yhtyä niihin aivan täysin. No sitten lobbaus, jotta neuvoston päätös voitaisiin muuttaa. Monet nuorisojärjestöt minun mukaan luettuna ovat nyt äh, aktivoituneet, lähettävät ministereille kirjeitä ja äh, pidämme tätä lippua korkealla taistelu jatkuu. Me tarvitsemme myös teitä tässä taistelussa. Vaikkakin uskon kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen voimaan, niin emme voi tehdä tätä kaikkea yksin. Ilman teitä se ei onnistu. Toivon todella, että saamme jatkossakin yhteistyön jatkumaan. Kiitos. Yeah, I just wanted to say today, of course. Haluaisin vain sanoa, että meillä on paljon yhteistä, pidämme ajatuksistanne ja niin poispäin, mutta voi olla, että jatkossa teille tulee myös poliittista vastustusta. On hyvä ymmärtää, että ihmiset myös vastustavat teidän ajatuksenne kenties jatkossa. Täytyy pohtia sitä, miten te suhtaudutte tuon tyyppisen ajatuksiin. No niin, nyt kolmas kierros. Ja taas mielenkiintoinen keskeinen työmme kannalta, nimittäin syrjintä Osiris, syrjinnän vastainen työ, eli tämä ajatus numero viisi, ole hyvä. My proposal. Minun ehdotukseni on se, että Euroopan unionin tulisi nimetä riippumaton oikeusasiamies nuoriso-oikeuksiin. Me tiedämme kaikki, että syrjintää Euroopassa edelleen on ja että Euroopan unioni todellakin taistelee syrjintää vastaan. Ja teidän täytyy jatkaa taistelua aivan erityisesti silloin, kun on kysymys haavoittuvaisten ryhmien suojelusta. Eli täytyy kasvattaa tietoisuutta ja nuoret henkilöt, alle 30-vuotiaat, pahoittelen tässä kollegalle, koska hän ei enää kuulu tähän joukkoon, alle 30-vuotiaat ovat haavoittuva ryhmä ja heitä syrjitään. Joissakin maissa on lasten oikeusasiamies, mutta he keskittyvät kansallisiin nuoriso-oikeuksiin. Eurooppalainen oikeusasiamies keskittyisi eurooppalaisiin nuoriso-oikeuksiin säännöllisesti. Euroopan unionin tasolla omaksutaan politiikkaa, joka liittyy nuorisopolitiikkaan ja nuorison suojeluun. Eli miksipä meillä ei sitten eurooppalaisella tasolla voisi olla nuorisolle oma oikeusasiamies. Tietenkin voidaan sitten keskustella siitä, minkälainen tällaisen oikeusasiamiehen mandaatti olisi, mutta muutama ehdotus. Ensinnäkin kyseessä tulisi olla henkilö, joka lisäisi tietoisuutta nuorison oikeuksista, edistäisi niitä, kartoittaisi ja osoittaisi sormella haasteita ja syrjiviä käytäntöjä. Ja lopuksi raportoisi teille näistä asioista parlamentissa. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitoksia. Aleksandra käsittelee aihetta numero kuusi, rasismin ja vihan vastainen taistelu. Tähän varmasti voimme yhtyä. Dear members of European Parliament. Hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtaja, aivan niin kuin mainittua, Viimeisimpiä aiheita, joista keskustelimme AI-tapahtumassa, oli rasismin ja vihan vastainen työ. Keskustelun pohjalta toteaisin, että vihapuhe ja rikollisuus, joka juontaa tähän ilmiön juurensa, tulisi tehdä rikolliseksi kaikissa jäsenvaltioissa lainsäädännössä. Sen takia Euroopan parlamentin pitäisi painostaa jäsenvaltioita enemmän, jotta oikeus järjestelmää ja lakeja muutettaisiin tähän suuntaan. Usein kun, vihata, kun mainitaan vihapuhe, niin monissa maissa kyse on vain muukalaisvihamielisyydestä tai rasismista. Mutta monissa jäsenvaltioissa ei viitata suoraan muihin haavoittuviin ryhmiin, esimerkiksi homoihin, lesboihin, transihmisiin, biseksuaaleihin ja minun mielestäni tilannetta pitäisi muuttaa. Jokunen vuosi sitten EU sääti lakia siitä, että suojattaisiin haavoittuvia ryhmiä heidän taustansa huomioiden. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä. Niin ikään pitäisi järjestää kattavaa tiedonkeruuta niistä rikoksista, jotka ovat viho, viharikoksiksi luokiteltavissa. Nythän usein tietoa ei ole, rikoksia ei raportoida, on pelkoa, taikka sitten määritelmissä on epäselvyyttä, minkälainen on tällainen viharikos, miten se määritellään. Minusta kaikilla kansalaisilla Euroopassa pitäisi olla yhtäläinen suoja ja yhtäläiset oikeudet Sen takia kannustaisin teitä todella työstämään tämän tyyppistä lainsäädäntöä ja painostamaan jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you. Sorry, I was looking at my... Kiitos. Katselin juuri Twitter-syötettäni tässä. Kun on puheenjohtajana, niin sitten tämä ongelma tulee eteen. Anna aika hyvä, hy- hyvä kommentti tuolla. On vaikea tehdä monta tehtävää yhtä aikaa. Multitasking ei ihan onnistu puheenjohtajalla. Ensimmäinen meppi, joka reagoi, on Cecile Kiange. Grazie. Io eh, rispondo. Kiitoksia. Minä haluaisin jatkaa siitä, mitä Anna sanoi. Tämä asia on askarruttanut minua ehkä eniten. Ja Tämä koskee myös henkilökohtaisesti minua, koska minuakin on syrjitty. Minä voin pitkälti allekirjoittaa se, mitä Anna täällä sanoi. Ensinnäkin oli kyse siitä, että saadaan määritelmä vihalle, vihapuheille saadaan löydetään määritelmä. On kysymys kuitenkin, toisaalta on kysymys mielipiteen vapaudesta, ne ovat tärkeitä asioita. Ehkä pitäisi määritellä äh, tällaiset toleranssirajat, sietorajat tai suvaitsevuusrajat. Kuitenkin tämä pitää näkyä myös parlamentin ulkopuolella. Tämä liittyy tietoisuuteen ja kunnioitukseen toista kohtaan. Ja on kysymys myös mielipiteen vapaudesta. Tämä oli sellainen asia, joka on lähellä minun sydämeni. Tämä on vaikeaa. Tällä on huomannut, että se on sitä vaikeaa lähestyä koska reaktiot muuttuvat aina sen mukaan, missä kontekstissa tämä tapahtuu. Täytyy olla tarkkana silloin, kun tätä asiaa käsitellään. Meidän täytyy katsoa, mihin me tukeudumme, mihin me keskitymme ja mihin meidän pitäisi keskittyä. Meidän pitää se nähdä, että vihasanat <clears throat> viime kädessä sitten heitetään heikkoa kohtaa väkivallan avulla mutta me, näillä ei ole sitten enää oikeudellisesti enää mitään mahdollisuuksia, ja tai saattavat olla kulttuurillisesti alakynnessä. <clears throat> Nämä ovat ehdotuksia ja ajatuksia, joita meidän pitäisi käsitellä, sillä paljon välineitä on jo olemassa parlamentissakin. Meillä on kaksi direktiiviäkin, mutta niin kuin sanottu, tämä olisi kohtuullista vielä selvittää näitä jäsenmaissa niin, että ne ymmärretään oikein, sillä kaikki eivät sovella niitä samalla tavalla ja tulkitse niitä samalla tavalla. On olemassa dire- syrjintää koskeva direktiivi, jota ei ole täysin pantu täytäntöön. Meidän täytyy tehdä vielä paljon tällä sanalla. Minusta meidän pitäisi olla yhteistyössä. Meidän pitää herkistää ihmisten, ja ihmisten ajatukset ja valistaa ihmisiä. Meidän täytyy aloittaa työ jo kouluissa ja meidän täytyy kertoa ihmisille IT-työkaluista ja myös ne ottaa nämä mukaan osaksi koulun opetusohjelmaa. Sitten kulttuurivälinen dialogi, joka on viimeinen kohtani. Tässähän on mahdollisuus, että, että kulttuuria välistä dialogia käytetään myös kotouttamiseen ja yleiseen dialogiin. Ja tämähän tämä, tämä oikeastaan ehdotuksia, jotka ovat peräisin alunperin Euroopan neuvostosta. Niin, halusin mainita, että Cecilia on, Cecilia on puheenjohtajana työryhmässä, joka käsittelee nimenomaan väkivallan vastaista taistelua. Meillä on myös työryhmä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, eli täällä on koko kirjo edustettuna. Monet jäsenet haluavat puhua Eli näette nyt, miten tässä käy. Yritän järjestää jonkinlaista puhujalistaa ja tässä todennäköisesti kaikki säännötkin jo unohtuvat. Meppi numero kahdeksan on Helga Stevens. Ole hyvä. Dank wel, voorzitter. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät nuorisokollegat, haluaisin nopeasti reagoida näihin mielenkiintoisiin kommentteihin. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella ehdotuksianne nuorison oikeusasiamiehestä. Minun mielestäni se on hyvä ajatus, mutta meidän täytyy olla käytännönläheisiä. Jos toteuttaisimme tämän toiveenne eurooppalaisesta nuorison oikeusasiamiehestä niin sitten meillä täytyisi olla oikeusasiamies vammaisille, yksi, joka taistelisi rasismia vastaan ja, ja minun mielestäni tällä tavalla ei voida toimia, koska silloin luodaan kategorioita. Minun mielestäni on tärkeää, että on jonkinlainen välityspalvelu, joka hoitaa kaikkia näitä asioita, koska joskus kun tulee päivänvaloon syrjimistapauksia, ne saattavat liittyä esimerkiksi vammaisuuteen – tai sitten syrjintä tämä saattaa perustua ihonväriin. Eli syrjintää on niin monenlaista ja saman henkilön tulisi tarkastella niitä. Eli meillä on eurooppalainen oikeusasiamies, nainen tai mies, sillä ei ole merkitystä. Ja tätä virkaa voitaisiin ehkä vahvistaa jotta hänelle annettaisiin valtuudet seurata näitä tapauksia ja siirtää nämä asianomaisille viranomaisille eri maissa. Ja tämä minun mielestäni on tärkeää. On tärkeää, että ihmiset tietävät nopeasti ja heti, kenen puoleen täytyy kääntyä. Jos oikeusasiamiehen virka jaetaan eri tahoille, niin silloin ihmiset eivät tiedä, kenen puoleen kääntyä Ymmärrän kaikki nämä argumentit sananvapauden puolesta, vastustan vihan kiihottamista tai vihan levittämistä, mutta miten sitten sananvapaus määritellään? Tulisiko Euroopan parlamentin päättää, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei ole hyväksyttävää? Kuka päättää, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei? koska se mikä on hyväksyttävää yhdelle ei ehkä olekaan hyväksyttävää jollekin toiselle. Tämä on hyvin hankala asia ja kaikkien tulisi päästä yhteisymmärrykseen tietyistä perusperiaatteista. No ehkä yhteisymmärrys sananvapaudesta on mahdollista, mutta meidän täytyy käyttää tässäkin asiassa maalaisjärkeä ja tämä liittyy ihmisten kasvatukseen, siihen, että ihmiset oppivat kunnioittamaan toinen toistaan. Ähm, tietenkin väkivaltaan turvautuminen, se ei koskaan ole hyväksyttävää. Sitten vaatimus siitä, että Euroopan parlamentin täytyisi puuttua hanakammin muiden maiden asioihin. No aikaisemmin me keskustelimme täällä Unkarin tilanteesta jos me tarkastelemme Euroopan unionin perussopimuksia, niissä sanotaan hyvin selvästi, että Euroopan unioni on vastuussa siitä, että se puuttuu asio- maiden asioihin. No Euroopan parlamentilla on tässä oma roolinsa, mutta täytäntöönpanosta vastaa komissio. Ilman perussopimusmuutosta parlamenttina me emme tähän pysty. Ja jäsenvaltiot ovat se taho, joka voi perussopimuksiin tehdä muutoksia. Euroopan parlamentti voi kannustaa kansallisia parlamentteja muutoksiin, mutta tähän on oma menettelynsä. Kiitos Helga. Aika taitaa loppua kesken kollegat yksi minuutti per puhuja. Aiempi slotti meni, eli nopeasti yksi minuutti ja sitten viimeinen minuutti menee Ulrikalle, joka on myös varapuheenjohtaja. Eli yksi minuutti todellakin vain. Ole hyvä. Kiitos ja avokätisyydestä Euroopan parlamentin me, Me arvostamme teidän tänne tuloanne ja, ja haluankin yksinkertaisesti kommentoida näitä kahta kohtaa, joita esitettiin. Ensinnäkin tämä hyvä asia, että edistetään nuorisoa, e, vaikka oikeusasiamiehellä tai jollain olla yksi nämä katastrofaalinen e, hallinto on meillä on järkyttäviä eroja jäsenmaiden välillä ja jäsenmaiden sisällä, ja tämähän näkyy jokaisen maan sosiaalisessa rakenteessa – ja tässä toimitaan itse asiassa nuoria vastaan, mutta samalla myös ikääntyneitä vastaan ja, ja vammaisia vastaan ja, ja puolustuskyvyttömiä vastaan, jotka eivät saa oikeudenmukaisuutta. Emme me voi yksinkertaisesti vain unohtaa sitä ajatusta, jonka te toitte, mutta meidän täytyy muistaa, e, ettei kysy pelkästään erityisyydestä, mutta on kysymys politiikasta ja politiikan täytyy muuttaa politiikkaa siitä, siitä syystä, että olemme Euroopan unionissa, ja sitten totta kai tämä ajatus vihapuheista. Minä olin tämän valiokunnan puheenjohtaja aikaisemmin, olen nähnyt tämän niin usein, ja olemme puhuneet komission kanssa siitä, kuinka tärkeää on, että sisällyttää lainsäädäntö, joka koskee vihapuheita, ja taas toisaalta se politiikka, joka liittyy vihapuheisiin parlamentit parlamentti toimii tässä rikoslain säätäjänä, nimit, on kysymys siitä, jos raja-alueella tehdään törkeitä rikkomuksia, sillä täytyy nyt konsensus siitä, mikä on raja tälle niin sanotulle sananvapaudelle, jota, jolla aina voidaan puolustella, kun puhutaan toisista. Ja vihapuhe täytyy estää Euroopan lainsäädännöllä – jossa sitten, jolla voidaan täydentää kansallista lainsäädäntöä. Thank you. Ulrike, yksi minuutti. Thanks, I'll hurry. Niin puheenjohtaja, pidän kiirettä. Kiitoksia. Näette, että myös Euroopan parlamentti edustaa sitä moninaisuutta, joka meillä on kansalaisten keskuudessa Euroopassa. Eri ihonvärejä, vammaisuuksia, erilaisia, minun kaltaisiani ihmisiä, lesboja. Minä olen interryhmän johdossa, seksuaalivähemmistöjä puolustava ryhmän johdossa. Ja parlamentin su- suuri enemmistö on sitten ihan äh, heteroja ja tämäkin täytyy muistaa. Täytyy löytää erilaisia liittoutumia, yhteyksiä eri tavoin särjittyjen, syrjittyjen ihmisten kanssa. Ja jotkut kokevat, että ei tähän edes varsinaisesti edes syrjitä. Sitten tämä tasa-arvodirektiivi, jota täytyy panna jäsenvaltioissa. Parlamentti ja komissio jo vuonna 2009 tukivat tätä. Edelleenkin meillä on tapauksia, niin kuin omassa maassani Itävallassa kaksi viikkoa sitten. Kaksi nuorta lesboa heitettiin kahvilasta pois, ei mikään kummempi kahvila, vaan ihan niin tavallinen kahvila. He suutelivat siellä julkisesti. He voisivat viedä tämän äh, direktiivin pohjalta tuomioistuimen käsittelyyn, jos se olisi voimassa. Todennäköisesti tämä kahvilaamistajat seuraavalla kerralla ei heitä, heitä enää ulos, koska kohu oli niin valtava. Mutta tämä osoittaa, että tasa-arvodirektiivillä pyrittäisiin varmistamaan, että kukaan tällä mantereella ei tule syrjityksi mistään niistä syistä, mm, joiden pohjalta ihmiset kokevat, että joku on erilainen. Kiitos tässä asiassa tuestanne. Thank you very much. Kiitos Ulrika. Nyt kaksi nuortamme saa vielä mahdollisuuden käyttää viimeiset sanat ja reagoida meppien kommentteihin. Hyvät kollegat, tämä valiokunta jatkaa työtään kello 15. Haluaisin todella kiittää tulkkeja. He ovat jo yliajalla täällä. Haluan vielä kiittää heitä kaikkia kärsivällisyydestä ja ammattimaisuudesta. Kiitoksia. Tulkit kiittävät puheenjohtaja kommenteista. Haluan sanoa Ulrikelle, että jotkut kollegat ja minä itse ovat olleet tässä AI-tapahtumassa enemmän osallisena. Haluan kiittää siitä, että on tämä tilaisuus, jossa voimme esittää kommenttejamme nuorten ajatuksiin. Tämä on todella tärkeää ja ansaitsee kyllä jatkon. Tämä on hienoa. Te saatte nyt viimeisen sanan sijaan, enkä suinkaan minä taikka MEPit. Ensimmäisenä Osiris reagoi ja sen jälkeen Aleksandra ja Stefan, jos vielä haluatte käyttää puheenvuoron, mutta Osiris aloittaa kierroksen. Kiitokset siitä, että kuuntelitte minua ja reagoitte ehdotuksiini. Tässä esitettiin kysymys siitä, että tulisiko meillä olla oikeusasiamies eurooppalaisella tasolla – puhutaan vihapuheen estämisestä tai tasa-arvoedistämisestä, niin koulutus on ydinasemassa. Kulttuurivaliokunnassa muun muassa tehtiin ehdotus siitä, että toteutettaisiin eurooppalaista kansalaisoppia, kansalaiskasvatusta kouluissa. Näinhän jo toimitaan nuorisojärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kautta. Suvaitsevaisuutta opitaan ikään kuin kantapään kautta ja sitten sitten me ikään kuin unohdetaan ennakkoluulot, joita ihmisillä on mielessään. Me todella katsomme, että kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta saada ja osallistua tällä tavalla tähän koulutukseen toimintaan. Kenties voisi vielä rohkaista teitä, tekemään yhteistyötä kulttuurivaliokunnan kanssa. Voisi esimerkiksi tehdä yhteisen ehdotuksen sen valiokunnan kansalaiskasvatuksesta. Well, of... Stefan, voit käyttää puheenvuoron. <laughs> Totta kai, jos minulla annetaan mahdollisuus puhua. 30 sekuntia. Given... Stefan, saanko nyt sanoa Uh, huono homma, kun tämä meni näin, ettei nainen saa viimeistä puheenvuoroa. No okei, okay, 30 sekuntia. Haluan kiittää kaikkia meppejä, jotka jäivät tänne äh, kuuntelemaan meitä. Tämä on suuri ilo saada olla täällä koska ei ole kovinkaan usein tällaista mahdollista puhua teille. Toivomme, että tämän kokouksen jälkeen, että lähestytte meitä ja olette yhteydessä meihin ja muihin nuoriin, että saataisiin myös seuraava Euroopan nuorisotapahtuma. Oli, se oli hieno, että kuudella tuhannella nuorella mahdollisuus keskustella oppia muista kulttuureista. Se oli sellainen kokemus, jota on syytä jatkaa. Paljon kiitoksia kutsusta. Tämä oli suuri ilo. Kiitos. Stefan, thank you. Kiitos Stefan. thank you on, thank you to the Kiitos, erityiskiitos jäsenille, jotka osallistuitte ja pysyitte paikalla loppuun saakka. Kiitos myös henkilökunnalle. Kiitos. That's excellent, thank you.